We start the meeting, uh, waiting for a uh, member. Aloitetaan tämä kokous. Osa jäsenistä on tulossa vasta myöhemmin. Esityslistan hyväksyminen. Seuraaviin muutoksiin hyväksytään esityslista. Vaihdetaan kohdat 13 ja 7 päikseen esityslistalla. Eli edustajat Silki Otis ja Benify. Ja kroatia ja geilin kieltä lukuun ottamatta. Kaikki kielet ovat täällä tulkkausregiimissä ja meillä on Barcelonan autonomista yliopistosta vierailijoita paikalla. Ja Nämä vierat opiskelevat poliittisen johtajuuden maisteriohjelmassa, poliittisen johtajuuden ja viestinnän maisteriohjelmassa ja toivottavasti voimme täällä osoittaa teille poliittista johtajuutta tänään. Ja tilanne varmasti paranee sitten, kun saadaan teidät tänne parlamenttiin jäseniksi. Huomenna meillä on Puacine yliopistosta vierailijoita sitten, mutta siitä lisää huomenna. Sitten kertoisin erästä hankaluudesta, nimittäin kymmeneltä tänään teidät ja meidät on kutsuttu osallistumaan lyhyen muistotilaisuuteen tämän päivän muistoksi, eli vuosi Brysselin terroriiskuista. Ja kokoontuminen on täysistuntosalin edessä ja voitte itse päättää, menettekö sinne ja pidättekö taukoa täältä. Tietenkin se vaikeuttaa tätä kokouksen läpiviemistä, mutta totta kai tämä asia meitä kaikkia syvästi koskettaa. Halusin Halusin tämän ilmoittaa ja päätetään sitten asiasta, kun kello tulee kymmenen. Ja meidän täytyy vaihtaa myös tilaa sekä tänään että huomenna. Kokoustilaa siis tänään siis kello viiden ja kuuden, kello viiden ja puoli seitsemän välillä. Meillä on kuuleminen yhdessä oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja tavallisestihan valiokunnat tulevat tänne meidän kokoustilaamme, mutta tällä kertaa me lupauduimme menemään sitten Jurin kokoushuoneeseen, eli PHS 4B001 on se kuulemisen tila sitten jos kukaan ei vastusta näitä muutoksia, niin esityslista on hyväksytty ja sitten mennään ensimmäiseen asiaan. Niin pitihän nuo pöytäkirjat hyväksyä vielä marraskuun, tammikuun ja helmikuun kokouksista hyväksytty. Sitten kohta, kohdat 4, 5 ja 6 esityslistalla. Eli otetaan näitä virastoja työn alle. Eli näiden kolmen, kolmen kolmikaltaisen viraston kehittäminen ja uudistaminen. Ja ensimmäisenä edustaja Sander CDFOPista. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Jo perustamisestaan lähtien vuonna 1975 CDFOP on ottanut paikkansa Euroopan toimintakaaviossa laadukkaalla työllään, jotka on, joita kaikki poliittiset päättäjät ovat todenneet jo vuosien ajan. CDFOP on kohdentanut työnsä myös ei vain koulutukseen ja opetukseen, mutta myös erilaisiin kompetensseihin ja ammatillisella koulutukseen, jotta se voi sopeutua talouden, yhteiskunnallisen, poliittiseen kehitykseen, mutta myös digitaalisen kehitykseen. Ja tässä mielessä se on jo tehnyt työtä ja tulee tulevaisuudessa myös kytkeytymään uuteen strategiaan, joka liittyy komission ohjelmaan Euroopan kompetenssista. Tästä asetuksesta, josta nyt tänään keskustellaan, minä haluaisin olla kertoa, kuinka iloinen olen komission ehdotuksista, jolla on kaksi tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen on paremmin yhteensovittaa viraston tehtävät niiden toimien kanssa, joita se on jo toteuttanut käytännössä, jotka ovat tällä hetkellä prioriteetteja Euroopan unionin politiikassa, nimenomaan koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa, opetuksessa. Toinen asia on paremmin yhteensovittaa perusasetus tälle virastolle yhteisen lähestymistavan kanssa, jotka, jota on toteutettu virastoille keskitetysti, jotta voidaan optimoida niiden toiminta. Jos ajattelemme minun oman mietintöni sisältöä, jos kun sitä lähdin työstämään ja kirjoittamaan, minulle oli mahdollisuus tavata monia toimijoita, jotka olivat yhteydessä CDFOPin toimintaan ja olivat sitoutuneet CDFOPin toiminnan kehittämiseen. Ja minä keräsin kaiken mahdollisen tiedon ja sen perusteella voin sanoa, että ehdotukset, joita tulen tekemään, ne eivät ole välttämättä ehdotuksia, joilla kaikki pyyhitään pois ja lähdetään uudelta pohjalta. Siis virastohan on jo käynnistänyt toimintansa, minä olen käynyt jo tutustumassa siihen ja minä en halua, että kaikkia töitä pystyt tehtäisiin yhtäaikaisesti. Toinen päätös pitää tehdä ehkä tämän arvioinnin perusteella, mutta nykytilassa ainakin omissa ehdotuksissani minä en aio kaikkea vetää yhdelle linjalle, vaan tehdä toimintaan ehdotuksia. Minun tekemäni ehdotukset pyrkivät säilyttämään nykyisen hallinnointijärjestelmän työntekijöineen, palkollisineen, jäsenvaltioineen ja Euroopan komissio on myös tietysti mukana Tämä on todettu jo kaikkien toimijoiden osalta hyvin toimivaksi. Tämä hallinnointijärjestelmä toimii hyvin. Haluaisin kuitenkin tehdä joitakin muutosehdotuksia, jotka ovat kolmen sorttisia. Ensimmäinen on viraston tehtävä viraston tehtävistä erityisesti minä olen ehdottanut, että virasto antaisi oman panoksensa komissiolle tasavertaisen vertaisena muiden virastojen kanssa, kun on kyse mm, yhteiskunnallisesta vuoropuhelusta eri toimijoiden kanssa. Tässä on kyse hallinnosta. Se on se elin, joka päättää viraston suurista strategisista linjauksista ja johtaja on vastuussa toiminnoista hallinnassa jokapäiväisessä toiminnassa nimenomaan, kun on kyse mm, ihmisten resurssien toiminnasta päättämisestä. Toimen muutos on siihen, kuinka tietoa, informaatiota välitetään. Ulkoisesti voisin ajatella, että, että muut virastot, esimerkiksi Eurofan ja OSHA, saavat hyvin tietoa siitä, miten nämä kaikki kolme virastoa toimivat, eli kaksi muuta ovat tietoisia kolmannesta ja toisinpäin, ettei tule päällekkäisyyttä. Ja sen takia olen ehdottanut, että Eurofound ja OSA voisivat myös olla tarkkailijoina läsnä CDFOPin hallintoneuvostokokouksessa. Jos ajatellaan informaatiota, ajattelisin parempaa tiedon välitystä jokaisen ryhmän sisällä aivan erityisesti silloin, kun työvaliokunta tai vastaava päättävä elin on kokoontunut ja voi välittää tietoa vastaaville muille toimielimille. Kolmas kohta, minä olen tehnyt tarkistuksia, jotka liittyvät rahoitukselliseen kontekstiin. Se, se tarkoittaa, että meidän pitää paremmin rationalisoida, optimoida menot. Siinä mielessä tässä mietinnössä ehdotan, että virasto ei välttämättä avaisi paikallisia toimipisteitä eri jäsenvaltioissa. Meidän pitää pikemminkin keskittyä siihen, että virastoa on Brysselissä, näinhän on jo asianlaita, se on hyvä sinällä, enkä nyt näe mitään välttämättömyyttä äh, luoda uusia toimipisteitä muihin jäsenvaltioihin. Toinen kohta tästä aiheesta vielä, että ähm, Tämän avulla voimme tarjota virastolle mahdollisuuden toimia siten, että se voi käyttää hyväkseen ulkoisia käännöspalveluja, jotta se rajaisi omia kustannuksiaan tehokkuuden nimissä. Mm tässä rouva puheenjohtaja lyhyesti minun ehdotukseni. Minä olen totta kai kollegojen käytettävissä, varjoesittelijöiden käytettävissä Sedefopista, mutta haluan kuitenkin sanoa, että minä olen erittäin iloinen voidessani tehdä yhtä, yhteistyötä muiden virastojen, virastoja esittelevien ihmisten kanssa. Kiitos. Ja sitten Kalli Champon esittelee Eurofoppia seuraavaksi. Uh, I'll put you on the list, uh, Mr. Lopez, and I'll give the floor to Mr. Kalli uh, chambon The floor is yours. No niin, edustaja Calvi-Chambon, olkaa hyvä. Uh, as you please, uh... Eh, eh, Mrs. Chair, but No ihan miten vain, puheenjohtaja, mutta nämä ovat kyllä eri kohdat esityslistalla tähän neljä kohtaan. Ei liity varjoesittelijää tähän CDFOPiin. I, I consider cd point is, is closed. Onko tämä CDFOP nyt loppuun käsitelty vai? I don't, I don't understand the, the... Nyt ei kyllä ymmärrä tätä ehdotusta. No, I don't want to have a... No, no, no, no, no, no. Are... Ei, ei, ei, ei. Nämä ovat kolme erillistä virastoa ja kolme erillistä kohtaa esityslistalla. Minä puhun sitten, kun nämä kaksi muuta virastoa on käsitelty. Jos joku haluaa puhua Sedefopista, niin toivon, että nämä sanat kuullaan nyt. Okei. Okay. Eh. Selvä. No jos nyt tämä ohjelman mukaan mennään, niin neljä, viisi ja kuusi ovat erillisiä, jos sopii. Noudatetaan sitä. No, tavallisesti on kyllä käytetty sellaista esittelytapaa, että esittelijät puhuvat ensin ja sitten varjoesittelijät, mutta jos nyt näin haluat, niin siirrytään sitten varjoesittelijöihin CDFOP-asiassa ja ja jos hän nyt on paikalla, niin saa puheenvuoron. Javi Lopes, olet Emilian sijaisena, joten olepa hyvä. Eh, presidenta, en Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä puhun kollegan nimissä ja kerron hänen näkemyksensä varjoesittelijänä. Ja sitten jälkeenpäin käytän oman puheenvuoroni varjoesittelijänä Eurofoundista. Ihan ensiksi Pavelhan haluaa tietysti kiittää esittelijää ja tarkistuksista, joita on työstänyt kanssaan. Hänen mielestään tässä on kyse loistavasti tehdystä työstä yleisesti ottaen. Hän on samoilla linjoilla samaa, samaa mieltä Eli pitää keskittää näiden virastojen toimintaa ja ollaan aika tyytyväisiä CDFOPin toimintaan, mutta on sitä mieltä, että jos halutaan tätä päivittää tätä asetusta, niin se pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Hän tukee esittelijää myös tässä kolmoisjuridisessa toiminnassa, eli kolme viraston kolmikantayhteistyötä. Ja siinä, se tarkoittaa myös, että näiden virastojen yhteinen neuvosto myös toimii kolmikantaperusteella. He luovat yhteisen strategian. Ymmärretään myös se, että komissio haluaa keskittää hieman palvelujensa toimintaa. Ja CDFOBin pitäisi kuitenkin saada jonkin verran enemmän vapauksia toimia silloin se olisi ihanteellinen toiminta. Jos ajattelemme CDFOBin nykyistä toimintaa, silloin pitäisi tukea poliittisesti. Meillä on eri, eri nivo, toimielimiä EU-söiden kanssa. Virasto voisi toimia lähemmässä poliittisessa yhteistyössä myös kansallisella tasolla. Mutta asetuksen tarkoituksena on kai olla se, että, että tämä olisi mahdollisimman hyödyllinen. Ja tässä meillä on kyseessä tietynlainen haaste Sedefopille myös rahoituksellisesti. Mitä pienempi sillä jos toimintaympäristö on pienempi, niin silloin me voimme ajatella tätä kehitettäväksi vuodelle 2020. ECR Shadow, Jana Sitnanska. Ja sitten Jana Sitnanska, varjoesittelijä, ole hyvä. Tulkelle ei kuulu kuulokkeisiin mitään. So we'll Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dovolte mi eh, zopakovať, že... Kiitos vielä kerran. Toistaisin, että todellakin CDFOP on tärkeä virasto ja se toimii hyvin, joten kannatan esittelijän sanoja. Ja olen sitä mieltä, että tällä hetkellä ei ole järkeä perustaa mitään kansallisia edustustoja tai kansallisia toimipisteitä nykyisten lisäksi. Tässä on nyt kyse virastosta ja ilmeisesti englannin tulkkauksen kanssa on nyt ongelmia. Okay, We'll try once again. You nod if you don't get it. Please. No yritetäänpä vielä kerran ja Vielä kerran siis kiitoksia. En halua puhua pitkään. Niin. Ehkäpä sitten sanon vain, että tämä virasto tekee hyvää työtä ja olen samaa mieltä esittelijä Sanderin kanssa siitä, miten tehokkaasti virasto toimii ja siitä, että ei tarvita näitä yhteistoimistoja tai toimistoja eri jäsenvaltioissa. Ja aion tehdä jotakin tarkistuksia, mutta mielestäni esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja on ollut mukava tehdä yhteistyötä tässä asiassa. Uh, thank you for that. Then we have a... Uh, Kiitos tästä. Ja sitten Alden edustaja Maren Haakin. Hän ei ole paikalla. Ja siirrytään Guen ja Kuneva sieltä. Olkaapa hy- ole hyvä. Kalsoriset tota, on ne, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tyytyväinen SEDEFOPin uuteen perustamisasetukseen. Kyse on hyvin tärkeästä virastosta, erityisesti työllisyyskysymysten suhteen, ja siksi täytyy toimia niin, että tämä virasto on hyödyllinen ja toimii tehokkaasti. Kyse on virastosta, joka yhdistää maamme Euroopan unioniin. Ja minä kannatan sitä, että pidetään yllä näitä virastoja eh, eri jäsenvaltioissa. Mutta kuitenkin on toimittava niin, että niiden toiminta keskittyy kaikista tärkeimpiin aloihin. Se on juuri niiden olemassaolon syy. Ja olenkin samaa mieltä siitä, että niiden toimintakehystä selkeytetään. Ja kaik erityisesti ammatillisen koulutuksen tunnustaminen ja osaaminen kulkee käsi kädessä teknologisen kehityksen kanssa. Olen tyytyväinen näihin Sanderin laadukkaisiin tarkistuksiin ja haluan myös kiittää häntä erinomaisesta työstä. Mielestäni se, mitä esittelijä esittää CDFOPin ja muiden erillisvirastojen koordinoinnista työllisyysalalla, on aivan erinomainen ajatus. Ehkä meidän pitäisikin keskittyä enemmän siihen, millä tavalla tämä virasto voi vaikuttaa osaamista ja pätevyyttä koskevaan kehykseen, jota me sovellamme Euroopassa ulkomaisten työntekijöihin, ulkomaisiin työntekijöihin. Kyse on hyvin tärkeästä työvoimasta, joka on meille hyödyksi. Ja pitäisikin vahvistaa heidän osaamistaan ja pätevyyttään. Siksi tämän viraston työ on tärkeää ja on tärkeää, että se on tiiviissä yhteistyössä Brysselin kanssa. Kiitos tästä mietinnöstä. Thank you. Then I'll give the floor to Matt. Kiitos. Sitten edustaja Lambert seuraavana. Thank you very much and thank you also to my people. Kiitos. Ja kiitos myös siitä, että, että äh, edellinen, yksi edellisistä puhujista vaihtoi kieltä englanniksi, kun tuli ongelmia. Hyvä esimerkki yhteistyöstä. Mielestäni Sanderilla on jotakin hyviä ideoita ja on mielenkiintoista nähdä se tapa, jonka hän on valinnut tähän eri tahojen yhteistyön tiivistämiseen. Ja että, että kaksi virastoa on tarkkailijastatuksella ja nämä muut asiat, niin ovat hyvin järkeviä ehdotuksia. Sitten budjetti muutoksiakin tässä käsitellään ja se on ihan hyvä, koska siellähän on asioita muuttumassa nyt. Tästä hallintoneuvoston roolista olen osittain vähän eri mieltä, mutta kaiken kaikkiaan mietintö menee hyvään suuntaan ja odotan tätä yhteistyön jatkumista. I cannot see that, uh... Kiitos. EFDDn edustaja ei näköjään ole paikalla, joten ENF saa seuraavan puheenvuoron. Edustaja Pisotto ei ole täällä, mutta Martään ehkä käyttää puheenvuoron. Merci, euh, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja, kun me lähdemme uusimaan tätä asetusta CDFOPista, jossa on kyse ammatillisesta koulutuksesta. Se on enemmänkin tekninen kuin poliittinen asiakirja ja olen, me olemme samaa mieltä siitä osoituksesta terveistä järjestöstä, Rova Sanders osoittaa tässä tekstissä, mutta kuitenkin näin monen vuoden jälkeen on todella syytä lähteä tarkistamaan tätä asetusta. Edustaja Sander korosti aika hyvin sitä, mikä ainakin meitä häiritsi aikaisemmin aikataulun äh, äh, aikataulun epäsopivuus, että tässä asetetaan härkävankkureiden edelle, jos niin voin sanoa. Jos meillä on tässä työohjelma käsillä, niin tämä tarkistus pitäisi voida, sen tarkistuksen pitäisi voida integroida työryhmän ja ulkoisen arvioinnin lopputulemat vuoden loppuun mennessä. Eli tehdäänkö tässä päätöksiä, jotka eivät enää vuoden lopulla ole sopivia tai eivät e- en, ovat myöhässä tai eivät enää sovi yhteen tämän viraston yleisten linjauksen ja profiilin kanssa, mutta muuten voin onnitella edustaja Rova Sandersia hyvin tehdystä työstä. Uh, Kiitos. Me Jätetään CDFOP-aihe tältä erää ja siirrytään työturvallisuus- ja työterveysvirastoon, eli edustaja Hock on ollut siinä esittelijänä. Olkaa hyvä. E, zacznę oczywiście na wstępie od podziękowań. Puheenjohtaja, Luonnollisesti aloitan kiittämällä muiden virastojen mietintöjen esittelijöitä yhteistyöstä. EU-osha pyrkii tekemään EUn työpaikoista tuottelijampia, turvallisempia, terveellisempiä. Siellä on mukana hallituksen, työnantajien, työntekijöiden edustajia, mutta myöskin yksityisyritysten ja Euroopan tason toimijoiden edustajia. Komission ehdotuksessa tuetaan tätä kolmikantaista rakennetta ja minäkin tuen sitä. On tärkeää, että että virastot saavat hyvin tietoa kaikis, kaikkien jäsenvaltioiden tilanteista. Ja erityisesti se, että äh, tämä byro korvataan johtokunnalla on tärkeää. Se helpottaa päätöksentekoa. Näin voidaan tehdä kiireellisestikin päätöksiä. Se estää myöskin eturistiriidat ja helpottaa eri ohjelmien arviointia ja menojen tarkkailua. Minä tarkoitus on tiettyjä sääntöjä tarkentaa. Erityisesti jo täytyy päästä eroon eri virastojen tehtävien päällekkäisyyksistä. Ja tässä tärkeintä on tehokkuus Eli ei pidä olla päällekkäisyyksiä virastojen kanssa, mutta lisäksi tarvitaan näitä etukäteis- ja jälkikäteisarviointeja ohjelmasuunnittelussa. Ja myöskin tulosindikaattorit ovat tärkeitä. Tarkistuksissani korostan myös viestintää, avoimuutta ja toiminnan selkeyttä. Tarvit, mittaan kaikista uusimpia viestintävälineitä. Ja tarkoitus on tietysti tavoittaa mahdollisimman suuri määrä edunsaajia. Tämä koskee muun mm. muassa yrityksiä ja muita. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavana varjoesittelijät ensin Becker. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä sydämellisesti työstään. Mietintöluonnos on hyvin ammattimainen ja sen vuoksi tässä onkin hyvä pohja nyt jatkotyöskentelylle. Kannatan myös sitä tarkoitusta tai sitä aietta, että näitä kolmea virastomietintöä käsitellään samassa tahdissa ja tietenkin kaikille on järkevää pyrkiä luomaan samantyyppisiä rakenteita ja menettelyjä. Ja tässä yhteydessä haluan huomauttaa, että tietenkin teen joitakin yksityiskohtia koskevia tarkistuksia – mutta voisi kyllä olla ihan järkevää pitää myös yhteiskeskustelu näistä kolmesta mietinnöstä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken. Nimittäin, jos näille kolmelle virastolle ajatellaan sellaista rakennetta kuin nyt ajatellaan, niin siinä on yksi periaatteellinen ongelma. Nimittäin hallintoneuvosto on aina siellä ylimmällä tasolla tuossa hallintohierarkiassa ja sen alapuolella operatiivinen toiminta, eli johtokunta. Ja uskoisin, että merkittävin toiminto, nimittäin viraston johtajan tehtävä, kuuluu myöskin tähän organisaation rakenteeseen, Mutta komission ehdotuksessa kumma kyllä tämä johtaja on henkilöstövastuun osalta ja myöskin budjettivastuun osalta rajattu. Tätä tehtävää on siis rajattu näiden vastuuden osalta. Ja mielestäni ei ole mahdollinen ajatus se, että johtaja, joka täysivaltaisesti, täysimääräisesti vastaa viraston toiminnasta, niin hän hänen toimivaltuuksiaan johtokunnan kokoonpanon valitsemisessa rajoitetaan. Meillä on kaikenlaista raportointia, arviointiosastoa ja sitten on hallintoneuvoston yleinen tehtävä, eikä ole mitään syytä sille, että johtajan toimivaltuuksia henkilöstövalinnoissa rajoitetaan. Se, että hän pystyy sitten virheisiin puuttumaan ja antamaan huomautuksia ja näin poispäin, niin hyvä, mutta pitäisi kyllä myös etukäteen pystyä vaikuttamaan näihin asioihin. Ja minä sanon tämän pitkällä kokemuksella, joka minulla on politiikasta ja yrityselämän palveluksesta, ja olen sitä mieltä, että tällaisilla valtuuksilla ei voi tehokkaasti johtaa mitään laitosta. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että että viraston johtajan pitää olla myös johtokunnan puheenjohtaja ja tästä haluaisin keskustella ja herättää keskustelua. Toivon, että tässä asiassa voidaan edetä, sillä se mahdollistaa nopeat ja ammattimaiset päätökset. You, Mr. Kirstensen. Kiitos sitten Kirstensen. Eh, yeah. I would also like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Turvallisuus ja terveys on hyvin tärkeä asia ja siinä EU voi tehdä eron työntekijöiden elämää ajatellen. Meidän täytyy hoitaa niin, että tämä virasto tukee kaikkia sidosryhmiä ja tekee työpaikoista turvallisempia ja terveellisempiä. EU-oshan kannalta tämä juuri on yksi sen vahvuuksista. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että se toimii hyvin. Siksi meidän täytyy tukea myös yhteistyötä näiden kaikkien tahojen välillä. Odotan suuresti keskusteluja esittelijän ja muiden kollegoiden kanssa, jossa pääsemme hyvän ratkaisuun ja saamme hyvän perustan sille, että virastot toimivat kunnolla. Kiitos. Kiitoksia sitten. Seuraavana olisi Weber puhujan listalla, mutta hänellä paikalla. Onko hänellä turrajaa? Ei, joten QE NGL on seuraava ja Paloma Lopes saa puheenvuoron. Muchas gracias, president. Hyvää päivää. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle ja kiitos paljon parlamentin sihteeristölle tehokkaasti tehdystä työstä tämän asetuksen kanssa ja kaikkien muiden virastojen kanssa, Eurofound ja CDFOB. Varmasti olemme kaikki siitä yhtä mieltä, että tässä on kyse suuresta työstä kun puhumme osavirastosta ja kun me haluamme parantaa työturvallisuutta ja haluamme edistää hyviä käytänteitä ja haluamme myös suorittaa ennaltaehkäisyä työntekijöille yrityksissä, mutta valitettavasti EU on ollut liian arka, että kun analysoidessaan riskiä meillä on myös erilaisia ammattitauteja. Eli meidän meidän täytyy myös tajuta, mitkä ovat rahoitukselliset uhat näiden virastojen toimistolle sen takia, kun näissä yleisissä linjauksissa komissio tarjoaa meille jotakin hyvää uutta, kun on aihetta lähteä uudistamaan työkenttää, nimenomaan kun on kyse autonomisista toimielimistä ja vastaavista valtiollisista virastoista, jotta ne noudattaisivat EU-normeja. Tällä tavalla voidaan osallistua hyvään vuoropuheluun yhteistyökumppaneiden kanssa. Tässä viimeisessä kohdassa esittelijä tekee hyviä ehdotuksia, mutta muissa tarkistuksissa osan pitää säilyttää oma autonomiansa, jotta voisi linjata omat työnsä, eikä ottaa liikaa pitkää hallinnollista taakkaa itselleen, jota on jo todettu muissa virastoissa, joiden työ ei ole ollut kovinkaan avointa ja läpinäkyvää. Ja minä toivotan nyt hyvää onnea jatkolle. Kiitos. Thank you, Jean Lambert. Uh, Kiitos ja sitten Jean Lambert vihreiden puolesta. Ole hyvä. also the... Kiitos puheenjohtaja. Samoin kuin Sedefopin kohdalla, niin haluamme tässäkin tapauksessa katsoa hieman hallintorakennetta ja pääjohtajan ja johtokunnan rooleja. Gwen kollega mainitsikin nämä asiat, jotka koskevat kaikkia näitä virastoja. Meidän pitää olla varmoja siitä, että ne toimivat varmasti riippumattomasti. Se on hyvin tärkeää ja näitä asioita pitää tuoda paremmin esille. Me olemme samaa mieltä myös siitä, että meidän täytyy ehkä vielä tarkentaa tehtäviä niin, että ne mukautetaan nykypäivään. Ja tämä viesti vesittelijän pitääkin saada julki. Mutta joka kerta, kun me lisäämme uusia tehtäviä tai uusia, uutta metodologiaa virastoille, niin meidän pitää varmistaa myös se, että siihen annetaan riittävät lisäresurssit, koska meillä on usein taipumus vain lisätä tehtäviä, mutta raha, rahaa ei lisätä samassa suhteessa ja silloin virastot joutuvat tekemään hyvin vaikeita valintoja ja tämä täytyy ottaa huomioon asetuksen tarkistuksessa, koska jotkut asiat on päivitettävä. Kiitos. Thank you, Dominique Martin. Kiitos, Estelle Dominique Martin. Merci. Euh. Kiitos puheenjohtaja. Me arvostamme esittelijän tekemää työtä ja aivan erityisesti kuinka hän painotti terveyttä ja työturvallisuutta OSHA-virastossa, erityisten pienissä yrityksissä, PK-yrityksissä, koska suuret yritykset ovat organisoituneet vähän eri tavoilla ja jäsenvaltiot tekevät oman kommunikaatiotehtävänsä. Tässähän esittelijä nimenomaan vetoaa meihin, ei ole kyse vain varsin pienistä yrityksistä Meillä on myös itsenäisiä yrittäjiä, jotka pitää ottaa huomioon. On myös yhteistyötä, järjestötyötä, yhdistystyötä ja myös, on myös niin sanottuja vääriä ää, itsenäisiä työntekijöitä. Näistä voisi mainita Uber-kuljettajat ja tässä meihin vedotaan vahvasti, miten tämä virasto voisi todellakin olla tehokas kaikkien näiden työntekijäryhmien kohdalla en ole ihan varma tuloksesta pitkällä aikavälillä, miten me voimme todella päästä jokaisen itsenäisen yrittäjän yritykseen, jolla ei välttämättä ole edes toimitilaa, taloa tai mitään muutakaan fyysistä rakennusta. Meillä pitäisi olla järjestelmä tai ajatella tämä viraston toiminta uudella tavalla vai onko se sitten virasto, jonka tehtävä on vain viestittää? Thank you. Uh, that means that... Kiitos. Ja sitten siirrytään Eurofound-mietinnön varjoesittelijöihin. Eli seuraavana puheenvuoro saa Eurofound-esittelijä <clears throat> señora presidenta. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Nyt puhun äidinkielelläni espanjalla. Rouva Sander puhui omalla äidinkielellään ranskaksi, ja minä tässä käytän tilaisuutta hyväkseni. Minä voin minä haluan toivottaa tänne kollegan tervetulleeksi Barcelonasta. Minu, sen takia minä haluan puhua espanjaa koska minulla on täällä kollegoja täällä. Ja nimenomaan koska katalaanin kieli kahden vuoden kuluttua on virallinen kieli, virallinen kieli EU-muiden kielten joukossa, eli siitä tulee vähän kansainvälisempi. Poco al grano también. No niin, tämä tässä tuli nyt sanotaksi, menen nyt asian ytimeen. Kun puhutaan Eurofoundista virastona, jo totta kai sillä on poliittisia ominaispiirteitä ja sillä on myös joitakin ominaispiirteitä, niin kuin on muillakin virastoilla. En minä nyt halua tästä keskustelusta syntyvän minkäänlaista, minkälaisia yhteensopivuuksia meillä on. Emme me tässä niitä ole luomassa, mutta kyllä me jätämme ovet auki niin kuin muutkin tekevät, mutta emme välttämättä halua totaalista fuusiota näille virastoille, enkä ehkä syvempää integraatiota, mutta ehkä nämä, tästä voidaan puhua enemmän tulevaisuudessa, kun on saatu enemmän tutkimustulosta ja muuta tulosta, mutta mikä meitä huolettaa tällä hetkellä on se, että me meillä olisi mahdollisimman tehokas Eurofound, mahdollisimman rationaalisesti toimiva, mahdollisimman hyvin hyödynnetty ja käytetty Eurofound-virasto ja mahdollisimman eurooppalainen virasto. Ja tämähän on tietysti tarkistusten hengen mukaista, jossa todella arvostetaan hyvin paljon. Minä, äh, olen, minä arvostan erittäin suuresti kahden kollegan tekemää työtä. Työ on ollut erittäin laadukasta, sitä voidaan kommentoida jatkossa, mutta en näin ollen lähde mitenkään, lähde tässä nyt tätä keskustelua syveltämään tässä kohtaa. E, tästä me voimme puhua myöhemmin, mutta jos, jos, olette, jos ollaan sitä mieltä, että Eurofound – jolla on tällä hetkellä hyvin erikoiset ominaispiirteet, jos se on paljon enemmän kuin yksi virasto, koska siinä on haluttu osoittaa, että sen toimintamalli olisi hyvin eurooppalaista sosiaalia, sosiaalista mallia toteuttava virasto. Sitä täytyy noudattaa ja kunnioittaa, koska sieltä on saatu loistavia tuloksia, ja, mutta sen tehokkuutta täytyy vielä parantaa, mutta tässä Öö, tekstissäni olen öö, te, luonut kaksi eri asiaa. Ensi yksi asia on rakenneorganisaatio ja toinen osa on sitten tuotteet ja niiden käyttö. Mitä tulee organisaatioon ja rakenteeseen, ei minulla ole pientäkään epäilystä siitä, mikä on keskeistä. Me menettäisimme kaiken eurooppalaisen hengen ja perustamisajatuksen, jos tämä ei olisi kolmikantainen. Sen pitää olla kolmikantainen, siitä oli epäilystäkään. Mutta ongelma piilee siinä, että jos on kyse yhdestä virastosta sadan työntekijän toimin, jotka tekevät loistavaa työtä, jos meillä on johtokunta, joka, anteeksi, johtokunta tai jonkunlainen hallintoneuvosto tai johtokunta, jossa on siellä on 88 ihmistä, niin ei sitä nyt voi myydä, myydä mihinkään, eikä se nyt auta viraston toimintaa. Voisi olla symbolinen ja voi siellä olla palkansain edustajia, mutta ei se ole mikään hyvä asia. Meidän täytyy tutkia tätä asiaa syvemmin. Muistan, kun puhuttiin kansainvälistä työjärjestöstä ILOsta. Siellä oli 54 jäsentä, eli meillä 88 on aika paljon enemmän mutta menettämättä tätä kolmikanta-ajatusta voisimme hieman rationalisoida tätä päättävää elintä. Siitä voitaisiin keskustella, että olisi 999 tässä kolmikanta edustuksellisuudessa ihan samoin kuin IMFssä kuin, tai ILOssa. Tämä voidaan järjestää myös sillä tavalla, että siellä on vaihtuva jäsenyys, siellä voi olla jäseniä maista ja sitten kahden vuoden päästä vaihdetaan jäsenyys. Tätä voidaan rationalisoida. Tämä tarkoittaa sitä, että organisatorisesti edustuksellisuus tulisi paremmin taatuksi ja se olisi virasto, joka olisi todella todella eurooppalainen eikä mikään virasto, jossa olisi kansallisten, kansallisia edustajia ja kansallista politiikkaa tauttaisin siellä enemmän. Se olisi hyvin eurooppalainen virasto kiertävällä jäsenyysedustuksellisuudella. Toinen asia on sitten tämä kuuma peruna. Ja viimeisin olisi organisatorinen, mutta tuleeko meillä olemaan vai ei – varajohtaja vai ei. Tämä, tämä on poliittisesti keskusteltavista. Mitä me nyt puollamme on virasto, joka olisi paljon, joka kerta paljon ammatillisempi ja tehokkaampi, mutta sadan hengen virasto voi kyllä omata oman johtajansa, mutta meidän täytyy nyt välttää tiettyä päällekkäisyyttä. Eli meillä olisi kaksi johtajuutta kaksi johtajaa, se ei ole tuottavaa ja se on huono asia sinällään. Ja, ja meillä on kyllä tapauksia, jotka on viety ihan oikeusistuimin asti. Eli johtaja on vastuussa. Hänet valitaan joko johtokunnan toimesta tai hallintoneuvoston ehdotuksesta. Johtokunta valitsee hänet. Hän on vastuuhenkilö numero yksi. Ja hänellä olisi sitten alaisuudessa on johtaja, joka auttaa häntä, joka raportoi häneltä, joka voi edustaa häntä hänen poissa ollessaan tai kun hän niin haluaa, niin joka myös voi korvata hänet joillakin, joissakin kohtaa. Ja puhun tästä, koska näin tapahtui viime kerralla. Tämä on hyvin järkenkäypä, eikä siinä ole ongelmaa, mutta meidän täytyy nyt ajatella vallanjakoa tietysti me voimme ajatella niin, että tämä varajohtaja voitaisiin valita johtokunnan toimesta. Ja, mutta hänen täytyy olla johtajan luottohenkilö totaalisesti. Ei tässä ole mitään ongelmaa, mutta jos haluaa säilyttää paikkansa, sillä on poliittista arvoa, symbolista arvoa. Minusta ihan minusta ei ole mitään, mitään aihetta nostaa, ottaa pois tätä, lopettaa tätä käytäntöä ja se voi myös rationalisoida hallintoneuvoston työtä. Toinen asia, jonka haluan sanoa, on, ovat nämä organisaation avainkohdat. Tietysti siitä löytyy lisää teemoja, mutta jos me puhumme nyt, mutta en puhu siitä sen enempää, puhumme nyt tuotteista ja tuloksista. Tuotteet ovat olleet loistavia, ei siinä ole mitään nokan koputtamista, mutta meidän pitää ajatella poliittista sisältöä, koska mehän mehän palvelevat to- eurooppalaisia toimielimiä, toimielimiä, eurooppalaisia toimielimiä, ajattelemme parlamentin, täytyy myös hyötyä näiden keskusten tekemistä tutkimustöistä, tutkimustuloksista ja töistä näin monen vuoden jälkeen tällä virastolla on tiettyä arvostusta, mutta siellä tehdään jatkuvasti tutkimustyötä, siellä on paljon tietoa ja siellä on kansallisia referenssejä. Se on erittäin ja se myös huomioi kaikki poliittiset tapahtumat. Nyt, nyt me olemme viime aikoina keskustelleet paljon perustulosta. Tästä on paljon tietoa, joiden perusteella on tehty tutkimustyötä. Eli näin ollen pitäisi johtokunta valita poliittisen perusteen, joka lähtee tekemään työtä mahdollisimman suurilla rahoituksellisilla resursseilla. Ja lopulta sitten erittäin tärkeä asia meille nämä tuotteet tai tämä tuote. Eurofound on alikäytetty virasto, aivan ehdottoman alikäytetty virasto. Meidän pitäisi löytää keinot, että toimielimet, parlamentti ja komissio, silloin kun ne tarvitsevat jotain tutkimustuloksia, niin ne todella käyttäisivät rahaa ja kiireellis- tähän mennessä ovat käyttäneet ulkoista apua. Te, miksi ne eivät sen sijaan tutkisi sitä, mitä Eurofound on tehnyt tältä alalta, koska useaan otteeseen on käynyt näin. Ihan viimeisin esimerkki, eilen puhuttiin köyhyydestä. Tän, tän, ei, ei te, meillä ole mitään epäilystä siitä, mitä on tehty. Mutta jos meillä nyt on hyvät naiset ja herrat Eurofond olemassa, kyllähän me voisimme kysyä, mitä se on tutkinut Euroopan elintasosta ja elinolosuhteista, kun on kyse köyhyydestä. Jos me sijoitamme sinne rahaa eikä ulkoisiin tutkimustoimelimiin, niin silloin me voimme taata paljon paremman tulevaisuuden meidän kansalaisillemme ja työntekijöille. Break until 10.50. Nyt ehdottaisin, että pidämme taukoa kello 10.15 asti, joten jos haluatte osallistua tuossa täysistuntosalin edessä pidettävään hiljaiseen hetkeen, joka vietetään Brysselin vuosi sitten sattuneiden iskujen muistoksi, niin voitte osallistua siihen, joten jatketaan kello 10.15. Siihen asti taukoa. It's 15 minutes <clears throat> past 10 and... No nyt kello on sitten 15 yli 10 ja jatketaan varjoesittelijöistä, jotka nyt ovat täällä paikalla. Aiheena Eurofound. Ja ensimmäisenä heistä Jean Lambert. It's yours as shadow on... Eli ole hyvä, Eurofound varjoesittelijän puheenvuoroon. I think that my group will certainly have... Um... Niin, minun ryhmälläni varmaan on jotakin sanottavaa tästä uudel- rakenteen uudelleenjärjestelystä ja siihen tehdyistä ehdotuksista. Jos ajatellaan, että johtokunnan kokoonpanoa pienennetään, niin sitä on sitten punnittava sitä vasten, että kaikki jäsenvaltiot pitäisi kuitenkin pitää mukana. Ja Eurofoundin yksi arvo sinänsä on se, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Ja sen takia sitten meidän pitää vähän keskustella esittelijän kanssa tästä. Sitten aiemminkin mainitsin tästä, että ovatkohan varat riittäviä tehtäviin nähden ja esittelijä on tähän aiheeseen tarttunut ja siinä mielessä tuemme hänen mietintö luonnostaan. Ja sitten Euroopan parlamentin edustusjohtokunnassa on asia, josta esittelijän kanssa on puhuttu pitkäänkin ja yksi huolenaiheista myös tässä toimielinten välisessä yhteistyössä ja siihen liittyvissä asioissa on se, että, että pitäisikö parlamentin nimittää sitten asiantuntijoita eri elimiin ja kun parlamentti nyt on kuitenkin se budjettiviranomainen, joka vastaa budjetin valvonnasta, niin minusta on paikallaan kysyä, että kuinka paljon parlamentin on silloin syytä olla mukana virastojen päätöksenteossa, kun sillä on tällainen budjettirooli. Joissakin asioissa voimme kyllä tukea esittelijää, mutta mutta muilta osin sitten on odotettavissa mielenkiintoisia keskusteluja varjoesittelijöiden tapaamisissa. Kiitos. Kiitos ja sitten Dominik Martin seuraavana. Merci, madame Kiitos puheenjohtaja. Eurofondista, kun puhumme työntekijöiden edin- ja työolosuhteiden parantamisesta ja kehittämisestä, minä arvostin suuresti esittelijän optimismia, Enrique Calvechambonin optimismia, kun hän puhuu tästä virastosta. Eurof tekee hyviä analyysejä, hyvää tutkimustyötä, mutta, mutta mikä nyt on vähän välitettävää, huolimatta optimismistaan Enrique Calvet otti sen esille, niin se on vähän niin kuin Jois sanoa, meksikolainen armeija, runsaslukuinen henkilöstö, tämä virasto ja sen tutkimustyötä alikäytetään. Se on vähän kummallista. Minä voisin lisätä, että eh, se on hyvin orientoitunut suurempaan integraation eurofederalistisessa politiikassa. Kun käsittelimme kahta aiempaa virastoa, osa, jossa puhutaan työturvallisuudesta ja työterveysvirastosta, ja nimenomaan osa, osa virastoissa esittelijän kohteena ei nimenkään ollut kaikista haavoittuvammassa asemassa olevat työntekijät, koska usein nämä työntekijät ovat niitä, joista myös puhutaan Sedefobissa, jossa puhutaan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, niin on sanottu, että nämä virastolla ainoana tavoitteena on työntekijöiden, äh, ulkomaisten työntekijöiden integra, integroitu, integraaminen, sisällyttäminen työmarkkinoihin. Ja tässä tulee sitten esille kysymys, että unohdetaanko tässä tai laiminlyödäänkö tässä eurooppalaiset työntekijät. Onko nyt välttämätöntä ylläpitää tällaisia rakenteita ja myöntää niille sen suuruisia budjetteja, Ehkä olisi nyt aihetta lähteä vähän keskustelemaan, saataisiin nopeampaa, tehokkaampaa, asianmukaisempaa ja vähemmällä budjetilla toimivampaa työtä näissä virastoissa. Kiitos ja sitten Havin Lopes. Kiitos paljon. Halusin selittää, että yleisesti ottaen, mitä me haluamme työstää tässä mietinnössä – en toista mitä on sanottu. Ensinnäkin asetuksen uudistaminen on ihan luonnollista ja myönteistä, koska viimeisin uudistaminen on peräisin vuodelta 1975, eli nyt on hyvä lähteä tarkistamaan tätä asuttua asetusta, vähän uudelleen ryhmittää organisaatiota Eurofoundissa, jotta voidaan parantaa sen työtehtäviä että tarkastella sen toimintaa. Voitaisiin myös välttää päällekkäisyyttä työnteossa, mutta haluaisin sanoa, haluaisimme sanoa, että ryhmämme on, suhtautuu erittäin myönteisesti Eurofoundin tekemään työhön ja arvostaa sitä suuresti. Jos ajattelemme rakenteita, niin se on ihan järkiperäistä. Jos haluamme ihannetapauksen, niin voitaisiin tehdä joitakin muutoksia, mutta kyllä se on antanut erittäin hyvän panoksen sosiotaloudellisiin keskusteluihin Euroopassa. Ja joka tapauksessa tämä tarkistus on kokonaisuudessaan myönteinen. Ei sitä voida käyttää äh, tekosyynä sille, että lähdetään vähän ehdollistamaan tai kaventamaan Eurofoundin rakenteita. Kiitos. Kiitämme esittelijää hänen tarkistuksistaan aivan erityisesti. Olemme iloisia siitä, että on otettu parlamentti mukaan mainintana päätöksentekoelimissä ja mitkä ovat komission mm, tavoitteet asiantuntijuudessa, mutta tämä vastavuoroisuus parlamentin ja muiden eurooppalaisten toimielimien kanssa, eli siis, että parlamentin pitäisi paremmin hyödyntää Eurofoundin tekevää työtä, ehkä laajentaa sen tehtäväkenttää, pilottihankkeita, valmistelevia toimintoja ja, ja, ja turvata myös johtokunnan toiminta valmius Eurofoundissa. Tämä on myönteistä, mutta joitakin kommentteja joistakin kysymyksistä, joista emme ole ihan samaa mieltä esittelijän kanssa. Totta kai voisimme puhua niistä myös tulevien, tulevien viikkojen aikana. On kyse hallintotyypistä, ei itsestään, itsessään toimintakaaviosta, vaan millä tavalla hallinnoidaan. Jos vähennetään jäsenvaltioiden äh, edustajien lukumäärää, jota esittelijä tässä ehdotti. Se on totta, jos siellä on mm, se voisi olla puolensa vetävää, mutta ei se varmasti tun, ole mitenkään tuntuvaa kuluissa. Meillä pitää olla kuitenkin jäsenvaltioilta hyvä toimiva kanava ja viestintäväline. Jos tätä hallintoa lähdetään nyt supistamaan, kaventamaan, niin täytyy olla varmoja siitä, että ei tässä nyt lähdetä poistamaan niitä linkkejä, jotka ovat virastojen ja jäsenvaltioiden välillä, eli voidaan jatkaa keskustelua, seurata virastojen työtä. Sillä voisi olla myös vaarana se, että se vähentää sen toimintamahdollisuuksia eikä vain kustannuksia. Meistä vaikuttaa siltä, että että näin voi tapahtua. Sen takia me, me olemme sitä mieltä, että jatketaan samankeltaisella nykyisellä hallinnolla ja myös tällä kolmikantavirastotoimintaperiaatteella me, mutta minkälainen fuusio ei ole tarpeellista tulevaisuudessa. Ei se ole edes pöydällä keskusteltavana tänä päivänä, sen takia me emme halua sitä myöskään tulevaisuudessa. Voisimme myös tietysti keskustella yksityiskohtaisemmin tästä myös viraston johtajien kanssa. Mutta voitaisiin puhua virastojen poliittisesta tehtävästä. Haluammeko eurooppalaista sosiotaloudellista tilannetta enemmän näissä virastoissa? nämä tämän tyyppisissä toimielimissä meillähän on välttämättä, jos meillä on on siihen tarvittavaa tietoa, niin lähdemme tekemään näin. Mutta mitä me olemme nyt viimeiseksi tehneet. Me kävimme Eurofoundissa Dublinissa ja perehdyimme sen tekemään työhön. Minua yllättivät jotkut kommentit, kommentit Front National-ryhmästä sanoivat, että kuinka, kuinka loistavaa työtä oli tehty Eurofoundissa. Thank you, Mr. Be- Kiitos ja sitten edustaja Becker Schöderovan puolesta. By, uh, our People's Party Kiitos Tämä lausunto on seuraava. Olen tyytyväinen komission asetusehdotukseen ja mietintöön, joka koskee Eurofoundia. On järkevää, että on yhteinen lähestymistapa kaikki näihin kolmeen virastoon, CDFOP, EU-OSHA ja Eurofound, jotta voi olla samanlaiset menettelyt ja rakenteet. Kiitos siis esittelijälle ehdotuksista. Minulla on pari ehdotusta. Ensinnäkin komission ehdotuksessa hallintoneuvosto on nimeävä elin. Mielestäni tämä toimivalta pitäisi kuitenkin antaa pääjohtajalle, joka on laillisesti ja käytännössä vastuussa. Toiseksi olisi parempi poistaa apulaisjohtajaehdotus olisi parempi poistaa, jotta rakenne vastaisi muiden kahden viraston rakennetta. Kolmanneksi, en ole samaa mieltä siitä, että tämä virasto Eurofound pitäisi yhdistää tai sulauttaa muihin virastoihin, koska se käsittelee eri tavalla muun muassa koulutusta. Kiitos. Thank you very much. Uh, then I will... Kiitos paljon. Sitten uh, Raimund Maas. Seuraavana hän edustaa komissiota. Hän on pääosaston apulaisjohtaja. Kiitos paljon. Minä puhun lyhyesti, koska tiedän, että aika on vain vähän. Sanoisin nä- sanasen näistä kolmesta ehdotuksesta. Ja näitähän esiteltiin tälle valiokunnalle pari viikkoa sitten yhtenä pakettina – sitä syystä, että näiden kolmen toimi, kolmen toimielimen kesken on syntynyt tällainen yhteinen lähestymistapa näihin kolmeen virastoon ja varsinkin niiden rahoitussäädöksiin. Ja siksi pidän hyvänä sitä, että tässäkin valiokunnassa on pyritty osittain käsittelemään näitä virastoja ja niiden toimintatapoja koskevia asioita yhteisesti. Ja tämähän on samassa linjassa sen kanssa, mitä parlamentin kanssa 2012 sovittiin. Joissakin asioissa kuitenkin on eriäviä näkemyksiä esittelijöiden kanssa. Ja pyytäisimme valiokuntaa tarkastelemaan näitä asioita erityisen tiiviisti. Tämä koskee etenkin Eurofoundia koskevia ehdotuksia johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenmääristä sekä siitä, että pitäisikö Euroopan parlamentin olla sitten näissä hallintoelimissä ja etenkin johtokunnassa mukana kuten tässä yhteisessä lähestymistavassa on ehdotettu. Ja ehdotuksemmehan on, että Euroopan parlamentti olisi edustettuna johtokunnassa, mutta kyllä me mielellämme kuulisimme lisää siitä aiheesta, että miksi tämä olisi tarpeen Eurofoundissa tai olisiko se Eli haluamme, haluamme kuulla, että miten te tästä ajattelette. Ja tätä apulaisjohtajakysymystäkin käsiteltiin tässä valiokunnassa aiemmin käydyssä keskustelussa. Hyvin harvassa virastossa tosiasiassa on apulaisjohtaja. Jos katsotaan vain virastojen kokoakin ja tässä tapauksessa täsmällisemmin Eurofoundia, niin tehokkuuden näkökulmasta on todellakin tarpeen säilyttää tämä tehtävä. Sitten käsittelisin yhtä seikkaa, joka on EU-oshan ja CDFOPin mietintöluonnoksessa otettu esille. Ne koskevat käännöskeskusta ja kuten tiedätte, niin käännöskeskuksen tehtävähän on nimenomaan tarjota käännöksiä EUlle ja sen virastoille, ja se on toiminut hyvin kustannustehokkaasti, ja virastojen ei ole itse tarvinnut tehdä esimerkiksi kaikkia tarkastuskierroksia itse. Ja sen vuoksi haluaisimme oikein kovasti, että käännöskeskus palvelisi virastoja jatkossakin siten kuin tähän asti, eikä tätä tehtävää vesitettäisi sillä, että mahdollistettaisiin käännösten ulkoistaminen jälleen kustannustehokkuuden nimissä. Vielä yksi asia, johon haluan kiinnittää huomioon, on Eurofoundia koskeva esitys siitä, että olisi ennakkokonsultointi EU-toimielinten suhteen siitä, mitä tutkimuksia Eurofound tekee omaan toimialansa liittyen. Me emme ole samaa mieltä siitä, että virasto olisi alikäytetty, vaan päinvastoin, sillä olemme viime vuosina nähneet 300 asiakirjaa, jotka Eurofound on, on tuottanut ja etenkin komissiolle se on tätä materiaalia tuottanut. Ja on todellakin niin, että Eurofoundin työ palvelee komissiota. Ja me emme pysty hyväksymään tällaista hyvin muodollista ennakkohyväksyntämenettelyä, jota nyt on ehdotettu täällä. Sitten tästä työturvallisuus- ja työterveysvirastosta sananen. Me pitäisimme hyvänä sitä, että nykytila säilyisi sen suhteen, että että työ, suojelu- ja työterveysalan neuvoa antava komitea valmistelisi hallintoelinten nimitykset. Ja tämä on asia, jota siis komissio tukee ja myöskin työmarkkinaosapuolet neuvoa antavan komitean työn ja viraston varsinaisen toiminnan välillä on hyvin tiivis yhteys. Ja jos sopii, niin kollega jatkaisi CDFOP-asiasta sitten. I would like also to... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan kertoa, että pidämme hyvänä esittelijän ehdotuksia siitä, että pidetään kiinni tästä yhteisestä oikeusperustasta myös CDFOP-ehdotuksessa. Ja olemme iloisia siitä, että ehdotuksemme on saanut tukea Yksi ehdotus, joka meillä olisi, koskee tätä mandaatin määritelmää. 105 tarkistus. Tässä, anteeksi, viisi tässä lausunto mietintöluonnoksessa. Ja meidän mielestämme on hyvä, että korostetaan viraston eurooppalaista ulottuvuutta. Ja parlamentin jäsenet ovat sitä myös korostaneet ja haluaisimme, että Euroopan ja kansallisen tason yhteys säilyy kyllä, mutta virastojen pitäisi meidän mielestämme tukea etenkin EUn politiikan kehittämistä koulutuksen ja ammattipätevyyksien ja vastaavien alalla, eikä niinkään tarjota jäsenvaltioille palveluja. Meidän mielestämme ei ole pitkällä aikavälillä kestävää pyytää virastoja tyydyttämään eri jäsenvaltioiden hallitusten tai työmarkkinaosapuolten kysyntää erilaisille tutkimuksille ja mielipiteille. Me haluaisimme, että viraston mandaatti määritellään selvästi niin, että virasto on eurooppalainen luonteeltaan ja ja se vastaa ammattipätevyys- ja ammatillisen koulutuksen asioista niin kuin perussopimuksissa on määrätty. Kiitos. Tarkistusten määräaika 13. maaliskuuta ja tarkistukset käsitellään 25. huhtikuuta ja mietinnön hyväksymispäiväksi täysistunnossa on suunnitteilla 21. tai toinen päivä kesäkuuta. Sitten siirrytään kohtaan 10, koska nämä kohdat 7 ja 10 päätettiin vaihtaa päikseen esityslistalla. Ja puheenvuoron saa sitten edustaja Penny Fay, joka on valmistelija. Oggi ho la possibilità... Kiitos. Tänään minulla on mahdollisuus esitellä työ tästä hyvin tärkeästä asiasta, joka koskee yhteistä turvapaikkaa, politiikkaa, jota komissio on ehdottanut. Tarkoitus on uudistaa tällä hetkellä voimassa olivia direktiivejä, jotta saadaan kokonaisvaltaisempi yhteinen maahanmuuttopolitiikka ja myöskin voitaisiin tasa-arvoisemmin jakaa taakka ja vastuu jäsenvaltioiden välillä. Tarkoitus on yhdenmukaistaa sääntöjä EU-tasolla, myöskin käytäntöjä, jotka liittyvät pakolaisaseman tunnustamiseen ja toissijaisen suojelun saamiseen. Eri, tunnustamisen taso vaihtelee eri jäsenvaltioissa ja myöskin edunsaajien saamat avustukset vaihtelevat maasta toiseen. Nyt pitäisikin muuttaa uutta direktiiviä niin, että siitä tulee uusi asetus ja tämä on erittäin myönteinen kehityssuunta. Kompromissiteksti neuvoston kanssa on tarkoitus hyväksyä ja Tanja Fajoni Libe-valiokunnasta on tehnyt kanssani yhteistyötä ja meillä on siksi parlamentin taholta hyvin vakaa yhteinen äinen kanta. Nyt esittelen teille lausunnon niin, että rajoitun käsittelemään asioita, jotka liittyvät tämän valiokunnan toimivaltaan. On tärkeää katsoa työntekijöiden oikeuksia ja sitä, miten toissijaista suojelua saavat henkilöt voivat tehdä töitä. Tähän täytyy kiinnittää huomiota ja tätä käsitellään myös itse laatimassani oma-aloite mietinnössä. Tämän valiokunnan tärkeä tehtävä on toimia niin, että työmarkkinoille saadaan integroitua nämä henkilöt paremmin. Myöskin toissijaista suojelua saavien oleskelun olosuhteet puutteet ja avustukset vaihtelevat maasta toiseen ja siksi tähän kaikkeen liittyy myös hyvin paljon hallinnollista ja byrokraattista taakkaa. Se, että oleskeluaika on ollut liian lyhyt, on hankaloittanut muun muassa näiden henkilöiden työnhakua. Toinen tärkeä asia riittyy siihen, että jäsenvaltiot voivat velvoittaa helpottaa suojelua, kansainvälistä suojelua saavien osallistuminen tiettyihin toimenpiteisiin, kuten maahanmuuttokoulutukseen tai johonkin työvoimakoulutukseen. Kyse on hyvin tärkeästä keskustelusta. Pitäisi myös huomioida näiden ihmisryhmien näkökannat joitakin täsmennyksiä tähän ehdotukseen pitäisi tehdä. Näiden toimenpiteiden pitäisi tai kurssien pitäisi olla ilmaisia ja niihin olisi helppo päästä. Tällä tavalla voitaisiin, ähm, voitaisiin taata se, että ihmiset pääsevät paremmin osallistumaan eri kursseille, mutta se, jos niille ei osallistu, sen ei pitäisi johtaa pakolaisaseman myöntämisen tarkistamiseen tai oleskeluluvan tarkistamiseen tai tällaisiin muihin. Kiitän jälleen kerran varjoesittelijöitä ja odotan suuresti teidän kommenttojenne ja vastaan kyllä kysymyksiinne, jos haluatte. Kiitos. Ja sitten varapuheenjohtaja Golan on varjoesittelijänä. Kiitos puheenjohtaja. Sehän on ihan selvää, että komissio haluaa luoda inhimillisempää, oikeudenmukaisempaa turvapaikkapolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa, parempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Totta kai me voimme hyväksyä sen että Useita ehdotuksia komissiolta on tullut meille, joista tämä asetus, jotta voidaan taata kansainvälistä suojelua. Meillä on tässä hyvä teksti, hyvä perusta josta voi, johon voi olla tyytyväinen. Kuitenkin muutama kommentti, jos sallitte siinä, että käytetään, puhutaan asetuksesta eikä direktiivistä. Se on myönteistä. Yhtäältä silloin voidaan soveltaa nopeammin sitä ja ennen kaikkea esittelijän sitä korosti voidaan paremmin harmonisoida tätä eri jäsenvaltioiden välillä. Mutta mitä tulee itse sisältöön tekstissä, komission ehdotusperustana ja erityisesti tämä Esittelijän lausuntoluonnos tarjoaa meille hyviä elementtejä, joiden avulla voidaan edetä ja tehdä hyvää ja myönteistä työtä jatkossa. Muutama täsmennys kuitenkin. Minun filosofiani tässä työssä on se, että komission tasolla pitäisi keskittää enemmän ihan, ihan keskeisiin asioihin, työllisyys- ja sosiaaliasioihin ja jättää kollegoille ne asiat, joista he ovat paremmin perillä. Se on ihan loogista, että artiklasta 30-38, jotka koskettavat meitä. Haluan kiinnittää huomiota ne artiklaan 32, jossa puhutaan ammattipätevyyden hyväksymisestä ja vahvistamisesta, kompetenssien vahvistamisesta. Se on erittäin tärkeää kansainvälisen suojelun, suojelusta hyötyvien ihmisen integroimisessa eikä se saa kääntyä negatiiviseksi, kun puhutaan näiden ihmisten motivaatiosta ja mielenlaadusta, kun he haluavat integroitua EUn työmarkkinoille. Ja siinä on olemassa se vaaratekijä, että nämä henkilöt, jos, heille jos meillä ei ole riittäviä välttämättömiä määräyksiä, niin heistä saattaa tulla pitkäaikaistyöttömiä, eivätkä enää osaa, eivätkä pysty, eivätkä kykene integroitumaan työmarkkinoille. Tämä ammattipätevyyden tunnustaminen ja hyväksyminen on todellinen askel ponnahduslauta työmarkkinoille integroitumisessa ja ehkä esittelijä voi päästä ehkä tässäkin vielä konsensushenkisempään tulokseen tekstiä muotoillessaan. Thank you, Madam Kuneva. Kiitos. Ja sitten edustaja Kuuneva. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σήμερα στην Kiitos. Euroopassa elämme ratkaisevia hetkiä, kun ajatellaan turvapaikkalainsäädäntöä. Kyse ei ole vain yhdestä uudistuksesta, vaan meillä täytyy olla rohkeutta katsoa tilannetta, jossa olemme eläneet viimeiset kaksi vuotta. Ja tässä ei ole kyse vain numeroista, vaan kyse on henkilöistä, ihmisistä, jotka elävät meidän sääntöjemme mukaisesti, jotka ovat riippuvaisia meidän lainsäädännöstämme. Heidän koko olemassaolonsa riippuu tästä ja siksi meidän pitää miettiä näitä lakeja ja sääntöjä. Ihmiset hakevat turvapaikkaa ja meidän pitää suhtautua heihin ihmisinä, ei minään muuna. Meidän täytyisi antaa heille se, mitä he tarvitsevat. Esittelijä on mennyt tähän suuntaan ja kiitämme häntä siitä. Haluaisimme kuitenkin mennä vielä pidemmälle. se, että ihmiset voidaan yhdistää tai liittää vastaanottavien maiden kansalaisten kanssa on tärkeää, koska vain näin voimme puhua todellisesta vastaanotosta. Erityisesti täytyy korostaa nuorten asemia. Nu- asemaa nuoret ovat ratkaisevassa vaiheessa tulevaisuutensa kannalta ja haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota niihin yhteisöihin, jotka vastaanottavat pakolaisia mahdollisuuksiensa mukaan. On toteutettava sellaisia vastaanottotoimenpiteitä kaikissa jäsenvaltioissa, siirtolaisten pitää voida käyttää oikeuksiaan. Sitä ei saa estää rahanpuutteen vuoksi jossakin tietyssä vastaanottavassa valtiossa. Tämä on tietysti hankalaa, koska pakolaiset ovat jakautuneet hyvin epätasapainoisesti eri jäsenvaltioihin. Kiitos ja toivon myös erinomaista yhteistyötä. Thank you. Uh, then I'll give the floor. Kiitos. Sitten edustaja Lambert seuraavana. Kiitos ja kiitos valmistelijalle. Minun ryhmääni huolettaa hieman se, että siirrytään direktiivistä asetukseen, mutta se taistelu käydään varsinaisesti LIBE-valiokunnassa. Tässä otan esille joitakin ehdotuksia, jotka koskevat tätä valiokunta. Mielestäni valmistelijan tekemä työ tarjoaa hyvän pohjan jatkotyöskentelylle. On tehty aika paljon oletuksia tästä toissijaisesta suojelusta. Ja sitten tämä linkki oleskelulupaan näiden statusten välillä on hyvin keskeinen asia ja se on merkityksellinen myös jäsenvaltioiden työtaakan kannalta, kun katsotaan komission ehdotusta, mutta se todellakin hyvin paljon heikentää yksilöiden turvallisuutta ja jos ajatellaan sitten erilaisia kotouttamistoimia ja ihminen tietää, että oleskelulupa päättyy vuoden lopussa, niin se varmasti vaikuttaa toimintaan ja esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on nähty varsin hyvin, että mitä tapahtuu, kun ihmisten, epä, ihmisten tulevaisuus muuttuu epävarmaksi. Se ei myöskään kannusta työnantajia palkkaamaan näitä henkilöitä, ja se on tuttua jo vuosien takaa monista ohjelmista, joita EU on pyörittänyt esimerkiksi Equal-ohjelmassa. Tämä oli yksi tärkeimmistä löydöksistä. Työnantajat eivät halua palkata ihmisiä, jos he eivät tiedä, että kuinka pitkään nämä ihmiset ovat käytettävissä, ovatko he maassa esimerkiksi parin kuukauden päästä. jos halutaan tehdä toimivia kotouttamistoimia, niin, niin pitää olla jonkinlainen varmuus oleskeluluvista, eikä voida pakolaisia ja toissijaista suojelua tarvitsevien henkilöiden välille ei voida siis tehdä eroa näiden ryhmien välille, koska heidän perustilanteensa on ihan sama. Valmistelijan mielestä toimien pitää olla kustannustehokkaita ja hyvin saatavilla ja niin edelleen. Ja tämä on kyllä totta, jos niistä tehdään pakollisia. Mutta minä kyseenalaistaisin sen, että, että jos ei saada tätä oleskelulupaa muutosta aikaiseksi meidän haluamaamme suuntaan, niin me emme halua näistä toimista sitten pakollisia, koska nämä asiat liittyvät meidän mielestämme selvästi yhteen. Sitten taas olemme samaa mieltä siitä, että, että äh, ihmisiä ei pidä rangaista siitä, että he käyttävät näitä tärkeimpiä tukikeinoja. Jotkut näistä ihmisistä ovat kokeneet traumoja ja he saavat kansainvälistä suojelua, niin on epärealistista olettaa, että kaikki henkilöt pystyisivät aktiivisesti osallistumaan kotouttamistoimiin tällaisessa taustatilanteessa. Mutta kuten sanottu, niin tässä on oikein hyvä pohja jatkotyölle. Ja sitten tämä pätevyyksien tunnustamisasia on sellainen, johon meidän pitäisi tässä valiokunnassa puuttua. Ja komissio on tässä, tässä skills-agendassa osaamis- ja pätevyysagendallaan myöskin ottanut näitä esille. Ja odotan innolla jatkotyöskentelyä valmistelijan kanssa. Kiitos. Thank you. I cannot see that uh, EF. Kiitos. EFDDn edustaja ei näytä olevan paikalla, joten seuraavana edustaja Pisotto saa puheenvuoron. Mr. Martin. Merci, Madame le Président. Il est... Kiitos puheenjohtaja. Faut moderniser leur... Totta kai meidän pitää uudistaa turvapaikkajärjestelmä. Niin kuin viime vuosina on voitu todeta, ei, se ei ole ollenkaan soveltunut tähän yhä kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään eu rajojen ulkopuolelta, mutta en tässä nyt varmaan yllätä esittelijää herra Benifeitä sanomalla, että emme nyt ole ihan samaa mieltä hänen kanssaan kaikesta on totta. On siis selvää meille, hyvä esittelijä, vaikka olemme paljon työstäneet tätä, että tämän modernisoinnin ei pidä missään nimessä perustua siihen, että lähdetään yksi puolistamaan, yhtenäistämään yksipuolisesti vastaanotto-olosuhteita kansallisella tasolla ja vielä vähemmän te tiedätte hyvin, mikä on meidän näkemyksemme, että helpotettaisiin työhön pääsyä tämä myönteinen syrjintä, jota te peräänkuulutatte. kuulutatte meidän omien kansalaistemme kustannuksella, eurooppalaisten kansalaisten, jotka myös etsivät työtä, ja kun tiedetään, että on 25 miljoonaa työtöntä Euroopassa, ainoa myönteinen kohta kaikesta huolimatta tässä tekstissä, joka on otettu komissiolta, sille on, siinä halutaan rajoittaa toisarvoisi, toisarvoisten liikkeiden kannustamiseen ja niiden toimintaa. Eli me tuemme tarkistusta. Thank you. Um... Kiitos. Aikataulu on seuraava. Tarkistusten jättämisen määräaika 28. maaliskuuta kello 12. ja äänestysvaliokunnassa toinen tai kolmas toukokuuta. Ja äänestys Libe-valiokunnassa 29. toukokuuta. Ja sitten siirrytään kohta kahdeksan esityslistalla. Ja sehän on kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten – ja puheenvuoron saa edustaja Lambert, joka on valmistelijana tässä. Ole hyvä. To remind people that the blue card um, is Kiitos. Tässä on kyse sinisestä kortista. Ja um, maahantulon, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. Tässä halutaan vähän muuttaa nykyistä asetusta, joka on tällainen, joka antaa paljon jäsenvaltioille valinnan varaa, niin halutaan vähän tarkentaa sääntöjä. Käsittelemme tätä Liven kanssa. Live on tässä asiasta vastaava valiokunta ja olemme myös pitäneet kokouksen varjoesittelyiden kanssa tästä valiokunnasta ja meillä on ollut myös eilen yhteinen kokous Live-valiokunnan varjoesittelijöiden kanssa ja Live-valiokunnan esittelijä aikoo tehdä kompromissiesityksiä, kompromissitarkistuksia joissakin asioissa ja me käsittelemme niitä tämän valiokunnan varjoesittelijöiden kanssa ja sitten palaamme asiaan Live-valiokunnan kanssa meidän pitää varmaankin vähän miettiä, miten äänestysluettelon laadimme, mutta onneksi tämä ei ole koko valiokunnan ongelma. Lipevaliokunnan esittelijä on siis ryhtynyt esittelemään tarkistuksia erityisesti kaksi artiklasta, joka koskee korkeaa pätevyyttä ja osaamista koskevia määritelmiä. Lisäksi tämä palkkakynnys, viisi artikla, sen mainitsin jo aikaisemmin omassa asia koskevassa mietinnössäkin. Kyse on siitä, pidämmekö kiinni tästä palkkakynnyksestä vai ei, annetaanko siihen poikkeusmahdollisuus vai ei, ja miten tämä liittyy sitten korkeasti koulutettuihin, hyvin päteviin henkilöihin. Myös 14 artikla, joka koskee tilapäistä työttömyyttä, miten se vaikuttaisi esimerkiksi sinisen kortin peruuttamiseen. Seitsemän artikla liittyy tähän myös. live esittelijä ehdottaa, että komission ehdotusta, sen rakennetta vähän muutetaan niin, että seitsemän artiklan ja 14 artiklaa eh, tavallaan sulautetaan yhteen, ja tätä meidän täytyy tarkastella. Kyse oli sinisestä kortista ja sen peruuttamisesta. Toisaalta on joitakin asioita, joissa meillä on yksinomainen toimivalta, joista emme ole vielä keskustelleet. Yksi niistä on 13 artiklan kaksi kohta kautta ja johdanto-osan kappale 31. Kyse on pääsystä työmarkkinoille ja itsenäisen ammatin harjoittamisen oikeus. Jos ihmisellä on jo siniseen korttiin perustuva työsuhde, niin sitten samalla periaatteella kuin oman maan kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus tehdä muuta, mutta on myös muutoksia, jossa nämä eri säännökset yhdistettäisiin. Tätä meidän täytyy miettiä. 15 artikla on aineellinen artikla, merkittävä artikla eri oikeuksista, ja meillä on varmaankin yleinen ymmärrys, yhteisymmärrys siitä, että samalla tavalla pitäisi kohdella kolmansien maiden ja oman maan kansalaisia – Tästä artiklasta ollaan melko lailla samaa mieltä, mutta pätevyyden tunnustamisen ja osaamisen tunnustamisen suhteen on vähän erimielisyyksiä. Meidän täytyy erityisesti katsoa epävirallisen koulutuksen kautta hankitun osaamisen tunnustamista. Se on tärkeä asia. Ja, eri, ja jos muutetaan eri kohtia siinä. On myös riidanalaisia aiheita, esimerkiksi mahdollisuus käyttää julkisia palveluja. Erityisesti tässä riidat koskevat asumispalveluja. Jotkut haluaisivat poistaa tuon mahdollisuuden kokonaan ja jotkut taas haluaisivat siirtää sen toiseen kohtaan niin, että ei pitäisi poistaa mahdollisuutta julkisiin asuntopalveluihin. Kyse on siitä, voivatko jäsenvaltiot estää tietyille maahanmuuttajille, maahanmuuttajilta oikeuden osallistua joihinkin tiettyihin koulutuspalveluihin tai harjoitteluun, mutta oma kantani on se, että jos on sininen kartti myönnetty, niin sitten ei voida sulkea heitä näiden palvelujen ulkopuolelle. Sitten äh, kieli, kieli, kieleen liittyvä osaaminen, kielitaito. Tähän liittyy myöskin syrjintään koskeva lainsäädäntö. Me haluamme vahvistaa ja selkeyttää näitä säännöksiä, koska aikaisemmin jotkut henkilöt eivät ole halunneet liikkua EU:ssa, koska he eivät ole olleet kovin vakuuttuneita siitä, että me haluamme todella torjua rasismia ja niin edelleen. Sitten meillä on näkemyseroja tietysti joissain asioissa, mutta tutkimme mahdollisuutta saada aikaiseksi kompromisseja. Ja ensinnäkin soveltamisalaa haluaisin vähän kommentoida. Jotkut ovat ehdottaneet sitä, että tähän ohjelmaan pääsisivät myös pakolaiset mukaan. Ja en oikein tiedä, että miten näihin tarkistuksiin sitten suhtaudutaan, mutta puheenjohtaja varmaankin kertoo ja sitten odotan kommentteja myös kollegoilta. Kiitos. Kiitos. Sitten Rodin saa seuraavan puheenvuoron. Madame Survat, nous, nous demande Kiitos, Rouva Soidrova. Pyytää anteeksi poissaoloon. Hän ei päässyt tämän aamun kokoukseen. Hänelle kysymys sinisestä kortista on erittäin tärkeä aihe todellakin. Hän toteaa, että nykyjärjestelmä ei toimi hyvin ja on välttämätöntä tehdä uusia ehdotuksia, jota hän nyt jota hän siis paraikaa tekee. Hän haluaa siksikin kiittää esittelijäehdotuksista ja nimenomaan hänen avoimesta lähestymistä vastaan suhteessa meidän ehdotukseemme. Hän haluaisi ottaa muutaman kohdan esille yhtäältä palkkakynnys. Me haluaisimme jättää sen sellaiseksi kuin komissio on ehdottanut, eli keskiarvo, keskipalkka kyseisissä maissa. Mitä sitten tulee välttämättömiin ammattipätevyyksiin, ei pidä lähteä heikentämään normeja diplomi, yliopistodiplomi, yliopistotutkinto, josta päätetään niin valtioissa sininen kortti voisi antaa yhdelle henkilölle, jos hänellä on ammatillista kokemusta, hän ehdottaa viittä vuotta kolmen vuoden sijasta. Väliaikaisesta työttömyydestä olemme valmiita keskustelemaan, mutta periaatteessa emme vastusta pidentämistä kuuteen kuukauteen sillä ehdolla, että asianomaiset henkilöt pystyvät osoittamaan, että heillä on keinot asua kyseisessä jäsenvaltiot tässä muutama ehdotus ja Rouva Soirovaa toivoo ja on myös vakuuttunut, että pääsemme sopuun, joka hyödyttää kaikkia koko Euroopan tasolla. Thank you, Mr. Benify. Kiitos ja sitten edustaja Benify. Grazie, Presidente. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijallamme Jean Lambertille, joka jonka työ ei ole yksinkertainen. Kyse on todella teknisestä asiakirjasta, mutta keskustelu kunnan kanssa on myös monimutkaista, koska siellä on niin paljon näkemyseroja ja eroja myös sen suhteen, miten pitäisi menetellä tässä. Kuitenkin on saatava aikaiseksi hyvä kehys. Olen vakiittunut vakuuttunut, että me kuitenkin pääsemme tässä tavoitteeseemme, koska kaikki yrittävät yhteistyöhengessä tässä toimia ja lausunnossakin on hyviä tarkistuksia. Meidän täytyy pyrkiä tässä rakentavaan vuoropuheluun, jotta pääsemme eteenpäin. Eilen illalla, kun kahden valiokunnan varjoesittelijät keskustelivat keskenään, se todella vaikutti siihen, miten me tässä etenemme. Eli on hyvä ratkaisu työstää Emplin ja Liben välillä näitä kompromissitarkistuksia äh, Moraesin ja muiden johdolla. Meidän valiokunta haluaisi, että live-valiokunta äänestää ensin, jotta meidän työmme ei ole sitten äh, merkityksetöntä. Pitäisi ehkä saada vähän äh, myös lisäaikaa siihen, miten metodologia määritetään, mitä tuosta direktiivistä poistetaan ja miten sitä muutetaan. Täytyy ottaa huomioon tai täytyy miettiä sitä, että mitkä asiat ovat vapaavalintaisia, mitkä eivät, otetaanko mukaan joitakin poikkeuksia. Ja tähän liittyen omalla ryhmälläni muun muassa on hieman varaumia myöskin se, miten neuvotteluvaltuudet jakautuvat ja näkemyseroja eri poliittisten ryhmien välillä on monissa avainkysymyksissä, esimerkiksi toimivaltuuksien, toimivallan taso, kokemus, ammatillisen kokemuksen tunnustaminen ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa täytyy jatkaa rakentavaa työtä niin, että pääsemme mahdollisimman hyvin kompromisseihin. Kiitos. Uh, thank you. Uh, ECR is not represented. Kiitos. ecr edustaja ei ole paikalla, ei myöskään Alden. GUE NGL ei myöskään ole edustettuna. EFDD samoin puuttuu. Joten edustaja Merlään saa sitten seuraavana puheenvuoron. Merci, Madame la Présidente. Oui. Pardon. Disturbing, uh... Nyt on jotakin häiri, häiriöääntä täällä. Saadaankohan se poistettua. No niin, edustaja Meläin. Kiitos puheenjohtaja tästä asiakirjasta. Se on meidän mielestämme tärkeä, koska on kyse toisen tyyppisestä maahanmuutosta, korkeasti koulutetuista ihmisistä, se on suuri vuosisatainen perinne. Ihmiset haluavat liikkeä, taiteilijat, käsityöttäjät, ihmiset, jotka haluavat täydennystä omaan henkilökohtaiseen koulutukseen ja myös he myös haluavat äh, olla läsnä toisessa maassa kuin omassa maassaan ja antaa oman ammattitaitonsa ja tietonsa toisen maan käyttöön. Se on tärkeää pitää mielessä ja totta kai se kuuluu siihen mitä meidän ryhmämme äh, kansallinen eurooppalainen pitää erittäin hyvänä kansainvälisen yhteistyön pohjana, mutta meidän täytyy pystyä ottamaan nämä ihmiset vastaan mahdollisimman parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Me keskustelemme tarkistustarkistuksilta näistä ehdotuksista vastaanoton laadusta, mutta taas toisaalta mikä on keskeisen tärkeää tietää, mitä ovat nämä vaaditut diplomit, tutkinnot ja vastavuoroisuudet, jotta voidaan ottaa vastaan nämä ihmiset sinisen kortin perusteella, mutta olen todennut tästä tekstistä kuin muistakin teksteistä, kun puhutaan diplomista tutkinnosta, joka, jonka alkuperämaa on hyväksynyt ja vastaanottava maa on hyväksynyt, ovat yhä enemmän enemmän hylättyjä, eli tässä lähdetään vain hyväksymään jonkinlaisia kokemukseen perustuvia taitoja. Se on paljon epävirallisempaa mutta näin ei saa käydä, näin ei voida tehdä siitä yksinkertaista syystä, että valtiovallan pitää voida olla suvereeni, kun sillä on objektiiviset vastaanottokriteerit ammattitaitoiselle henkilölle. Ja jos henkilöllä on tämä kyseinen vaadittu tutkinto, hän tulee kyseisen maahan ja hänet otetaan hyvillä mielin työnantajan toimesta, mutta hän, hän voi tulla sinne, jos noudatetaan sääntöjä, mutta ne vaikka hän ei ole kyseisen maan kansalainen. Jos puhutaan sitten kynnyksistä, niin meille mielessä ehkä, ehkä Libe-valiokunta ei ihan puolla tätä täysin palkein. Meidän mielestämme näitä kynnyksiä ei voida ajatella, se kuuluu jäsenvaltion vastuun alueeseen. Se on äh, sopia osapuolten vastuuta lähteä luomaan jonkinlaista palkkahaarukkaa, mutta tässä on kyse keskusteluista, joita käydään työnantajien kanssa. Se pitää olla valtionvallan vapaudet, vapaudessa, sen täytyy olla työnantajiston vapaudessa lähteä lyömään lukkoon palkkojen tasoja palkkoja mukaan, ottaen huomioon tietysti vaadittavat tutkinnot, mutta jos ajatellaan muuta, jos puhutaan työttömyyden kestosta, mahdollisuudesta jäädä toisen maan maaperällä, ne ovat vain liitteitä, mutta jos ajatellaan oleskelun kestoa, sitä pitäisi lyhentää, eikä pitäisi olla sitä mieltä, että meillä voisi olla korkeasti koulutettuja kausityöläisiä kuin me sen sijaan työntekijöitä, yhteistyökumppaneita tai joitakin henkilöitä, jotka tuovat tarjoamaan toisen maan, toiselle maalle omaa ammattitaitoa ja tietoa. Thank you. Eh, Kiitos. Lausunto hyväksytään täällä valiokunnassa 25. huhtikuusta ja vastaavassa valiokunnassa äänestetään 3. tammikuuta ja täysistuntokäsittelylle ei ole vielä määritetty päivää. Sitten siirrytään kohtaan yhdeksän esityslistalla. Se liittyy näihin muihin mietintöihin. Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottaa koskevat vaatimukset, uudelleen laadittu toisinto. Ja puheenvuoron saa valmistelija Benifei. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille varjoesittelijöille tarkistuksista tässä on yritetty toimia hyvin ennakoivasti ja nopeasti, jotta päästään syvällisemmin myös eteenpäin. Olemme laatimassa kompromissitarkastuksia 21. maaliskuuta ja sitten huhtikuun Strasbourgin viikolla meillä on kokous varjoesittelijöiden kanssa, jossa nämä kompromissitarkistukset on tarkoitus esitellä. Myös minulla on tapaaminen Italian presidentin kanssa, kun vietetään Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlallisuuksia. Ja minun täytyy siksi olla tuosta yhdestä kokouksesta pois ja pyydänkin sitä jo etukäteen anteeksi. Mutta kuten nyt sanoitti, niin direktiiviä ollaan nyt uudistamassa uudelleen laatimalla sitä. Ja tarkistukset, jotka voidaan hyväksyä, pitää käsitellä sihteeristössä. Ja tämä lähestymistapa on hyvin tiukka ja erityisesti en hyväksy sitä, että alaikäisiä voitaisiin ottaa säilöön ja siksi olen tehnyt tähän tarkistuksia ja vastaavanlaiset tarkistukset muilta kollegoilta hylättäneen. Ja me pyrimme myös tutkimaan tarkasti kaikki esitetyt tarkistukset varjoesittelijöiden kokouksissa, ja siksi haluaisin nyt esitellä vain kolme tärkeää asiaa. Lähestymistapa, joka liittyy komission ehdotukseen äh, vähentää toissijaista liikkumista, edelleen liikkumista unionin alueella ja lisäksi siitä, miten hakemuksia voi esittää ja miten niitä lupia evätään, jos katsotaan perusteettomaksi. Lisäksi se, miten turvapaikanhakija liikkuu jäsenvaltioista toiseen. Jotkut jäsenvaltiot katsovat, että 17a-artikla pitäisi poistaa niin, että turvapaikan hakijat, jotka ovat yhdessä jäsenvaltiossa, niin se missä maassa heidän Dublin-asetuksen mukaan täytyy esittää tai jättää tuo hakemus ja sitten toisessa jäsenvaltiossa he eivät voisi näitä etuja saada, niin tämä on aivan liian tiukkaa, mitä jotkut kollegat ovat siihen ehdottaneet. Täytyy nyt huomioida unionin turvapaikkapolitiikka. Ja myös työmarkkinat on otettava huomioon, makrotaloudelliset olosuhteet on otettava huomioon, erityisesti ulkorajoilla sijaitsevissa jäsenvaltioissa. Ja turvapaikanhakijoiden pääsystä työmarkkinoille voidaan sanoa, että mielestäni kuusi kuukautta vähimmäismääränä on hyvä ehdotus komissiolta ja poliittisesti se on myös toteutettavissa neuvoston kanssa. Jotkut tällä tavalla voidaan parantaa kotoutumismahdollisuuksia. Pitää kuitenkin tarkistaa, onko nämä muutokset poliittisesti ja teknisesti mahdollista toteuttaa. Onko siitä, että alle kuusi kuukautta hyväksytään. Italiassa tämä määrä on kaksi kuukautta. Ja komission pitäisikin ottaa huomioon se, mitä ehdotettiin pakolaisia koskevassa asiassa, jossa myös olin esittelijänä. Silloin kun hakemus on todella hyväksyttävissä, niin tietyllä tavalla voidaan käyttää positiivista syrjintää. Esimerkiksi etyjinkin OECDn kantakin on ollut se, että täytyy nopeuttaa näiden henkilöiden pääsyä työmarkkinoille, joka sitten taas nopeuttaa heidän kotoutumistaan. Sitten taas, jos on ihan perustaattomia hakemuksia, niin se on eri asia. Mutta jos tietyt oikeudet evätään, niin se on kansainvälisten lakien vastaista. Ja kyse on oikeuksista, joista on pidettävä kiinni. Ja siksi ehkä pitääkin tehdä ero humanitaarisista syistä tai taloudellisista syistä pakoon lähteneiden välillä. Kiitän ja uskon, että saamme yhdessä hyvää työtä aikaiseksi varjoesittelijöiden kanssa, että saamme mahdollisimman hyvät kompromissitarkistukset aikaiseksi. Thank you. Uh, I'll give the floor. Kiitos. Seuraavana sitten edustaja Klune. Um, I want to thank, uh... Huomenta, kiitoksia Kiitos valmistelijalle tästä esityksestä ja sen käsittelystä. Miten tästä mennään eteenpäin? Tarkistuksia tehtiin 144 yhteensä ja toivoisin, että niitä saadaan vähän sitten typistettyä yhteisen pohjan perusteella. Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanoton puitteet jäsenvaltiossa pitäisi yhtenäistää. On selvää, että tavoitteen saavuttamisesta on vähän erilaisia näkökantoja. Ja tärkeää on se, että halutaan estää se, että joihinkin jäsenvaltioihin kohtuu, kohdistuu kohtuuton taakka näiden tulijoiden vuoksi. Tärkeää minulle on se, että prosessi kaiken kaikkiaan on reilu ja että turvapaikanhakijat ja kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt saavat tasapuolista kohtelua riippumatta siitä, että mihin päin EUta he tulevat, varsinkin kun ottaa huomioon, että heillä voi olla taustallaan traumoja ja vaarallinen matka. Heille on taattavaa lääkinnällistä hoitoa, mielenterveyspalveluita, kieli- ja tulkkauspalvelutkin ovat hyvin tärkeitä muiden muassa. Ja valmistelija on ottanut erikseen esille ilmahuoltaja saapuvat alaikäiset ja se on tärkeä painopistealue. Varsinkin näiden lasten suojelu täytyy varmistaa asianmukaisesti EU:ssa. Työttömyyskynnyksestä komissio on ollut hyvin selväsanainen. Määräaika on kuusi kuukautta Minun mielestäni kuusi kuukautta on ihan hyvä ehdotus, mutta katsotaan, mitä sitten muiden varjovalmistelijoiden ja valmistelijan kanssa keskusteluissa siitä sanotaan. Odotan tuota ensi viikon tapaamista tästä aiheesta varjovalmistelijoiden kanssa ja, ja Strasbourgin keskusteluja ja odotan innolla yhteistyötä lähiviikkoina tämän aiheen parissa kollegojen kanssa. Kiitos. Kiitos sitten Helga Stevens. Colleagues. First of all, I would like to... Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä työstä. Tämä on hyvin tärkeä aihe Kyse on kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevista vaatimuksista ja meidän pitäisi päästä yhdessä vakaaseen mielipiteeseen yhteiseen lähestymistapaan. Minä haluaisin nyt tuoda esille joitakin asioita, jotka mielestäni ovat ratkaisevia tässä lausunnossa. Ensinnäkin Benifein kanta siitä, että alennetaan määräaikaa työmarkkinoille pääsemiseen kuuteen kuukauteen on tervetullut, erityisesti turvapaikkahakijoiden suhteen, koska näin he voivat olla taloudellisesti riippumattomia yhteiskunnan ja valtion avustuksista. Meidän täytyy välttää se, että ihmiset ovat riippuvaisia sosiaaliavustuksista turvapaikanhakijoille ei kuitenkaan pitäisi myöntää enemmän avustuksia kuin EUn kansalaisille. Ja maahanmuuttopolitiikalla on tärkeä asema tässä. Olisi epäreilua, jos näille maahanmuuttajille annettaisiin enemmän sosiaalietuuksia kuin kansalaisillemme, jotka hekin tällä hetkellä ovat monet hankalassa tilanteessa. Kolmanneksi haluaisin lisätä, että oikeudet ja velvollisuudet ovat kolikon kaksi puolta. Haluaisin puhua tästä hieman. Nämä kansalaista suojelua hakevat henkilöt eivät voi vapaasti valita sitä jäsenvaltiota, josta suojelua hakevat. Tämä tulee suoraan Dublin-sopimuksesta. Ja jos hakija ei noudata näitä sääntöjä, niin silloin hän rikkoo niitä ja tähän liittyy tietty logiikka. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, niin sitten yhteinen maahanmuuttojärjestelmä vaarantuu. Kiitos. Thank you. Kiitos. Alden Renate Weberin pitäisi olla täällä, mutta hän ei ole. Onko joku hänen sijastaan paikalla? Ei. Joten sitten siirrytään Guen ja NGLn varjoesittelijä, mutta Lopeskaan ei ole täällä. Ehkä joku on hänen sijastaan paikalla. No ei. Sitten vihreät ja Jean Lambert. Kiitos ja kiitos Brando Penifeille aiheen parissa tehdystä työstä. Me olemme tehneet tarkistuksia kahdesta aihealueesta, jotka mielestämme liittyvät hyvin selvästi työllisyysasioihin. Mutta kyllähän tämä aihe sinänsä on paljon kattavampi ja laajempi ja kannatamme paljon niistä, monia niistä ajatuksista, joita täällä on esitetty, kuten esimerkiksi alaikäisten suojelusta ja ja vastaavista. Meidän tekemämme tarkistukset noudattavat sitä linjaa, että muutetaan tätä edelleen siirtymistä koskevia määritelmiä, mutta sitten on joitakin ydinedellytyksiä, joita on pidettävä voimassa ja niitä ei voi lähteä täysin poistamaan. Ja mielestäni asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet on taattava ja sitä on voitava vaatia. Ja kaikissa jäsenvaltioissa tällaisia olosuhteita ei ole ja silloin on aivan loogista, että ihmiset siirtyvät eteenpäin jonnekin toiseen paikkaan missä on paremmat vastaanotto-olosuhteet. Epäasianmukaiset olosuhteet ovat siis kannustin, joka saa ihmiset lähtemään edelleen. Ja jos tämä edelleen siirtyminen halutaan lopettaa, niin sitten ne vastaanotto-olosuhteet on turvattava joka paikassa. Sitten työmarkkinoille pääsy on sellainen asia, jossa me kannatamme sitä, että työmarkkinoista pitäisi päästä osalliseksi välittömästi. Tästähän on hyvin monenlaisia näkemyksiä ja tästä olemme tehneet tosiaankin tarkistuksen. Me kannattaisimme voimakkaasti myös niitä tarkistuksia, jotka koskevat tietojen tarjoamista kielellä, jota ihmiset oikeasti ymmärtävät sen sijaan, että sitä tarjotaan kielellä, jota heidän oletetaan ymmärtävän. Ja tämä on parlamentissa pitkään hiertänyt tämä kysymys ja toivon, että sinne tällä kertaa päästään eteenpäin. Kiitos. Thank you, uh, EFDD. Kiitos. EFDD ei myöskään ole paikalla nyt. ENF. Risotto e, piti olla täällä, mutta Martin käyttää puheenvuoron. Kiitos puhunjohtaja. Lyhyesti en toista äsken sanottua sanomaani, vaikka tässä on tehty loistavaa työtä kollega Fein taholta, kun ihmiset pyytävät kansainvälistä suojelua. Me otamme tämän asian käsittelyn toisella tavalla. On tahoja, virastoja, jotka sanovat, että meillä on 60 miljoonaa ihmistä vuosittain, jotka jotka liikkuvat paikasta toiseen planeetalla. Eli nämä tästä 60 miljoonasta 10 prosenttia, 6 miljoonaa haluaisi tulla Eurooppaan. 6 miljoonaa, se on iso luku, se on paljon porukkaa. Ja voidaan todeta, että 6 miljoonasta, 60 miljoonasta, tai siis 6 miljoonasta, jotka haluavat tulla Eurooppaan, on hyvin vähän todellisia pakolaisia. On kyse pääasiassa – eikä he, eivätkä ole väärässä. He, ovat, he tulevat tänne taloudellisten tavoitteiden mukaan takia he haluavat parempaa tulevaisuutta, parempaa elämää itselleen, he haluavat paremman ostovoiman itselleen ja haluavat saada paremman elämän, parempia hyrkeitä itselleen kuin mitä voisivat saada kotimaassaan. Edustaja Benifei, te korostitte yhtä asiaa kovasti. Minä toistan, kun meillä on Euroopassa 25 000 miljoonaa työtöntä, niin silloin myönteinen syrjintää ei voi hyväksyä, sitä ei voi tajuta. Jos me haluamme mieluummin ulkomaalaisia tänne, että heidät saatetaan työmarkkinoille, me emme voi hyväksyä sitä. Me olemme erittäin syvästi juurtuneita siihen käsitykseen, että annetaan etusia ja painopiste kansallisille, kansallisille painotuksille, eli oman maan kansalaisille. Kiitos. Sitten komissio voisi saada puheenvuoron lyhyet kommentit ja Djordjevic vai Katoa, kumpi käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvät. Thank you so much. Uh, just to thank, uh... Kiitos paljon. Kiittäisin valmistelijaa tästä luonnoksesta. Me olemme käyneet näitä tarkistuksia läpi ja mielestämme niissä on jotakin mielenkiintoisia ideoita. Työmarkkinoille pääsystä olemme tyytyväisiä siihen, että komission ehdotus kuudesta kuukaudesta näyttää saavan jonkinmoista tukea ja toivottavasti neuvoston kanssa tehtävä kompromissi laskeutuu johonkin samoihin tietämiin Kannattavat tällä hetkellä varsin kaukana toisistaan. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Tämä lausunto hyväksytään 12. huhtikuuta tässä valiokunnassa ja äänestys Libe-valiokunnassa 25. huhtikuuta. Ja täysistuntokäsittelylle ei ole vielä päivämäärää. Sitten siirrytään kohtaan 10 esityslistalla. Siis uusi kohta 10, entinen kohta 7. Ei. Kyllä. Edustaja Silikiottis työoloista ja epävarmoista työsuhteista. Ja ole hyvä. Voit käyttää esittelijän puheenvuoron. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minun täytyy kiittää teitä myös ja samanlaiset anteeksi pyyntöni, koska minä en päässyt tulemaan minulle määrätylle aikaslotille, koska minun piti olla itravaliokunnan kokouksessa. Haluaisin kiittää samalla myös varjoesittelijöitä. Me tapasimme eilen ja haluaisin kiittää heitä meidän rakenteellisesta suhtautumisesta työhön. Me tarkistuksia on jätetty ja useat niistä täydentävät aivan tuntuvasti ja mielenkiintoisella tavalla tekstiäni ja ne tulevat vaikuttamaan hyvän perustan vahvistamiseen jatkotyötä ajatellen. Me loppu. Me olemme keskustelleet työolosuhteista, joita ei voi hyväksyä. Se tarkoittaa sitä, että useita tutkimuksia on olemassa tästä aiheesta. Eli meillä on ihan paljon materiaalia tuleville kokouksille ja myös hyvä mahdollisuus löytää hyvä yhteisymmärrys. Jo eilen teemme kompromissitarkistuksia. Ensimmäinen keskusteluvaihe käynnistyi eilen, ensi viikolla jatkamme kokouksiamme varjoesittelijöiden kanssa ja me voimme näin ollen edetä hyvin. Me olemme laatineet kompromissitarkistuksia, joissa käsitellään kysymyksiä, joista voisi mainita digitalisaation, joka muuttaa koko työllisyys- maailman ja miten voidaan antaa takeita työntekijöille. Me olemme myös korostaneet, kuinka tärkeitä on sopia osapuolten hyvä vuoropuhelu, miten määrit, ja miten määritellään ihmisarvoinen työ. Ja myös me haluamme taata hyvät työolosuhteet, työntekijöiden turvallisuus tulee olemaan myös yksi näistä asioista, joiden ympärille keskustelu tulee niveltymään varjoesittelijöiden keskustelussa. Emme me tietenkään ole kaikesta samaa mieltä kaikista tarkistuksista, mutta me olemme avoimia keskustelulle ja me perustamme ajatuksemme siihen perusperiaatteeseen, että ryhmänä tänä päivänä me olemme sitä mieltä, on tärkeää lyödä lukkoon työntekijöiden oikeudet, jotta he voisivat elää ihmisarvoista elämää. Tämä kaikki kuitenkin kovassa kriisitilanteessa, joka koettelee monia jäsenmaita, olosuhteet ovat sen kaltaiset, että ihmiset eivät voi harjoittaa ihmisarvoista työtä, jossa työturvallisuus on uhattuna. Sen takia mielestäni on tärkeää, että varjoesittelyiden kanssa me toivottavasti pystymme etenemään eteenpäin, koska meillä on aika paljon samankaltaisia näkemyksiä perusperiaatteista ja näin ollen voimme antaa oman kortemme kekoon tässä keskustelussa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten olen, sain seuraavan puheenvuoron. Kiitos tästä tästä tärkeästä kysymyksestä. Se on sosiaalisesti tärkeä, koska siinä puhutaan palkansaajien elinolosuhteista ja mikä tulee olemaan heidän huomispäivänsä, mutta emme saa myöskään unohtaa toista taloudellisesti tärkeää asiaa, koska se liittyy tiukasti meidän yritystemme tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, koska palkansaajat ovat jatkuvasti epävarmassa tilanteessa huomisen suhteen ja, ja silloin se vaikuttaa heidän konkreettiseen elämäänsä, myös yritysten tuottavuuteen, mutta nyt ei enää voida puhua tästä mm, niin tästä referenssistä työsuhteiden kestosta, mutta se on, koska meillä on niin monenkirjava joukko työsopimuksia, koska meidän täytyy myös integroida meidän ajatuksemme myös ammatillisen urakehityksen turvallisuuden takaaminen. Sen takia meidän pitää analysoida väliaikaisten, kestoltaan lyhytaikaisten työsuhteiden ole, olomuotoa. Eli riski on suuri, että työsuhteet kestävät hyvin lyhyen ajan ja se, tämä aiheuttaa, asettaa työntekijät hyvin epävarmaan taloudelliseen tita, tilanteeseen. Eli, eli työntekijöiden ö, ase, keskinäinen asema, ei, työntekijät keskenään eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, kun puhutaan työsopimusten kestosta. Mutta Ensinnäkin on tärkeää, että on hyvä, että me voimme laadullisesti arvioida sitä, mitä voimme tehdä. Meidän tässä on hyvin paljon yhteneväisiä näkemyksiä, vaikka joitakin keskusteluja tullaan vielä jatkamaan, mutta se on ihan normaalia. Joka tapauksessa minä haluan kiittää esittelijä edustaja Silikiotista. Hän on erittäin avoin ja hän ottaa vastaan kaikkien muiden panokset, jotta voimme saada tehokasta ja yhteneväistä työtä aikaan. Thank you, Sean Simon. Kiitos ja sitten äh, Simon. And, uh, thanks to the rapporteur and the other shadow rapporteurs for... a... Uh, kiitos esittelijälle, kiitos muille varjoesittelijöille. Tämä on tätä on tehty hyvässä yhteistyöhengessä, kun olemme keskustelleet Ihan muutama asia, joita pitäisi käsitellä tai tarkistuksia, joita me olemme esittäneet. Ja ihan lyhyesti ensinnäkin äh, epävarmat työntekijät, niissähän nais, tämä koskee naisia kohtuuttomasti. Ja meidän pitää myös tietää, miten tämä vaikuttaa kun työmarkkinat muuttuvat, niin ne oikeudet, joita on pidetty itsestään selvinä jo vuosikymmenten ajan, että tällaiset oikeudet yhtäkkiä vain haihtuisivat. Hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaalimalli on sellainen, että kukaan ei putoa verkkojen silmukoiden läpi, ainakaan siviili- sivistyneessä yhteiskunnassa. Siksi meillä on verotus ja täytyy myös katsoa, että tällaiset epätyypilliset työpaikat eivät lisänny ja sitä kautta hankaloita ihmisten elämää entisestään. tällaiset nollatuntisopimukset ja muut epätyypilliset työpaikat ovat hyvin epävarmoja ja jonkunlaisia muotoja niistä on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa ja tällaisia ei voida jatkaa näin rikkaissa maissa tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Siksi nämä kaikki asiat on otettava huomioon ja meidän täytyy varmistaa se, että ammat ammattikoulutus ja täydennyskoulutus ovat jatkossakin saatavilla myös työttömille ja kaikissa vaiheissa on voitava parantaa osaamista kaikissa elämänvaiheissa ja se auttaisi myöskin taloutta. Kiitos. Thank you, Madam McIntyre. Kiitos ja sitten edustaja McIntyre. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta tapaamisesta eilen ja odotan yhteistyön jatkumista lähiviikkoina. Pari yleistä huomautusta. Tarkistukseni heijastavat kyllä sitä näkökulmaa, että mielestäni joustavuus työmarkkinoilla ei ole sama kuin se, että tuottavuutta ja kilpailukykyä pyritään tukemaan murentamalla työntekijöiden oikeuksia, vaan siinä täytyy suojata työntekijöitä ja tukea työntekijöiden tarpeita ja kehittymistä. Ja tämä lisää niiden ryhmien osallisuutta, jotka muuten voisivat jäädä työvoiman ulkopuolelle. Tunnustan sen, että työntekijöiden oikeuksissa on eroja eri puolilla Eurooppaa, mutta esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa se, että, että minkälaista työsuojelua ihminen saa, niin vaikuttaa, se määräytyy sen mukaan, että minkä tyyppinen työsuhde hänellä on. Eli jos on nolla tunti sopimus, niin sitten työsuojelun taso saattaa olla sama kuin sellaisella henkilöllä, joka tekee täyttä työviikkoa samassa roolissa. Lähtökohta pitäisi kuitenkin olla se, että pannaan täytäntöön olemassa olevia säännöksiä esimerkiksi vähimmäispalkka-asioissa ja varsinkin matalapalkka-aloilla on hyvä keino viedä asioita eteenpäin, sillä työntekijöille ei läheskään aina makseta sitä palkkaa, mihin heillä olisi oikeus. Jälleen minun maassani työntekijöiden oikeuksia puolustetaan erilaisin keinoin olosuhteiden mukaan ja pyritään varmistamaan se, että työntekijöiden oikeuksia ei poljeta. Ja tämä on saattanut olla yksi syy siihen, että minun maassani työllisyys on parempi kuin monissa muissa maissa. Sitten muutamasta erityistä kysymyksestä. Tässä mietinnössä on hyvin tärkeää tunnustaa se, että missä EUlla on toimivaltaa ja missä se taas voi kannustaa jäsenvaltiota toimimaan. EUlla on sellainen rooli, että se voi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa torjua laittomia käytäntöjä, etenkin raportoimatonta työtä ja, ja epävirallista työtä. Ja toivoisin, että tätä voidaan tuoda esille kompromissitarkastuksissa. Toisekseen mielestäni on oltava hyvin varovaisia, kun käytetään sanoja epävarmat työsuhteet, prekari, prekariaatti, sillä se leima voidaan lyödä monenlaisiin työsuhteisiin. Esimerkiksi monet nais, naiset eivät haluaisi tehdä tämän tyyppistä epätyypillistä työtä, jos heillä olisi tilaisuus tehdä koko päivästä työtä. Esimerkiksi tällainen työn jakaminen, job share menettely Sehän on periaatteessa kyllä osa-aikaista työtä, mutta se on pysyvä järjestely, joten se ei ole mitenkään epävarma tai siinä mielessä epätyypillinen lyhytaikainen järjestely. On tunnustettava myös se, että miehet hyötyvät epätyypillisistä työsuhteista, naiset hyötyvät epätyypillisistä työsuhteista paljon enemmän ja useammin kuin miehet. Tämä on syytä pitää mielessä. Etenkin pk-yritykset ja mikroyritykset on otettava myös huomioon. Minä kannatan sellaisia suosituksia ja muutoksia, joilla varmistetaan se, että työntekijät saavat täysimääräisen suojelun, mutta meidän on oltava tietoisia siitä, että voimme myös horjuttaa pk-yritysten toimintakykyä, jos niille sälytetään sellaisia vaatimuksia, joita ne eivät voi hoitaa nykyisillä hallintorakenteillaan. Jos sanotaan, että työntekijöillä on oltava oikeus työehtosopimuksiin, voi olla suuri taakka pienille yrityksille joissa työtä on tehty ihan tyytyväisinä tähän asti. Kukaan ei kiellä liittymästä ammattiyhdistykseen tai sen sellaista, mutta jos sitten asetetaan lisärajoituksia ja vaatimuksia näille pk-yrityksille, niin luultavasti ennemmin tuomme työpaikkaa, kun luomme niitä lisää. Paljon kiitoksia siis esittelijälle ja odotan yhteistyötä tämän aiheen parissa. Kiitos. Kiitos Martina Lavajova. Ei ole täällä. Thank you, uh, uh, um, she says... Kiitos puheenjohtaja. Henkilön, kollegani sanoi kiitos siitä eh, valmistelijalle, että järjestitte ensimmäisen varjovalmistelijoiden eh, esittelyn kokouksen, jotta pääsemme tässä eteenpäin. Kompromissitarkistusluonnoksissa on huomioitu tarkistukseni ja kiitän teitä siitä. Tästä mietinnöstä toivon, että voimme pitää tietyt huolenaiheet mielessä, emmekä jokaiseen kompromissiin yhdistä liikaa eri asioita, jotta tästä ei tule tällaista joulukuusta. Ei ole tarpeen aloittaa tai tehdä uusia määritelmiä, vaan kaikissa vaiheissa mietinnössä pitäisi pitäytyä vanhoissa määritelmissä, jotka ovat joko ILON tai Eurofoundin laatimia. Ja jos yliopisto ei nyt ole jotakin termiä hyväksynyt, niin sitten, tai jos ei ole yleisesti hyväksytty jotakin tiettyä termiä, niin meidän pitäisi myös mainita se. Nyt kun puhutaan laadukkaista työpaikoista, niin kukaan ei tiedä mistä puhutaan, koska sitä ei ole määritelty ja meidän tehtävämme lienee onkin määritellä, mitä se tarkoittaa. Ja tällä hetkellä äh, sitten saataisiin ratkaistua monet erimielisyydet. Tärkeintä minun mielestäni on se, että annamme sellaisen vaikutelman tässä mietinnössä, että erilaiset työsuhteet eivät välttämättä ole pelkästään huono asia. Ne eivät ole vain uhka, vaan päinvastoin ne saattavat mahdollistaa eri ihmisten pääsyn työmarkkinoille. Ja kaikkien työntekijöiden pitäisi nauttia palkasta ja suojasta omassa työpaikassaan. Ja tällaiset epätyypilliset työsuhteet kuitenkin lisääntyvät jatkuvasti ennennäkemättömällä vauhdilla. Meidän pitää siksi edistyä neuvotteluissa tämän mietinnön suhteen. Ja Rova Parjova on tässä varjovalmiesittelijänä, mutta hän pyytää anteeksi, ettei päässyt paikalle, koska aikataulu muuttuu. Kiitos. Thank you, Madam also from my side. Thanks. Kiitos. Ja kiitos minunkin puolestani esittelijöille ja varjoesittelijöille tähän asti hyvästä työstä. Ja se on hyvä lähtökohta keskustelujen syventämiselle. Tämä mietintö tehdään nyt hyvin tärkeällä hetkellä, sillä on nähty etenkin talouskriisin aikana, että puhuimme lähinnä työttömyydestä. Ja siinä oli sellainen logiikka, että niin kauan kuin ihmisillä ei ole työtä, niin se on ihan ei vaan, että niin kauan kun ihmisillä on töitä, niin se on hyvä asia, koska nyt pitää tarjota työttömyyttä ja siihen liittyviä sosiaalisia ongelmia. Ja totta kai meidän nyt edelleenkin pitää torjua työttömyyttä, mutta samalla siirrymme varmistamaan sitä, että ihmisillä on työtä ja hyvät työolot. Työssä käyvien köyhyys on lisääntymässä ja sama pätee osa-aikaisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin silloin, kun niitä ei haluttaisi. Ja nämä asiat todella huolettavat monia EUn kansalaisia. Haastavaa on jo tämän epävarman työsuhteen määritelmä. Se, että onko osa-aikainen työsuhde sitten epävarma työsuhde, niin sekin on kyseenalaista, kun työmarkkinat ovat joustavoituneet. Ja tämän tyyppisistä työsuhteista on tullut ainoa keino monille päästä työmarkkinoille, mutta sillä ei kuitenkaan voida järkevää elintasoa varmistaa. Siksi meidän on määriteltävä selvästi se, että mistä puhumme, kun puhumme epävarmoista työsuhteista. Ja tietenkin on oltava jonkinlaiset kriteerit sille, että miten näitä määritelmiä tehdään. Eikä määritelmä voi olla myöskään liian lavea. Ja myöskin alipalkkauksen määritelmä on tärkeä kysymys. Samoin sosiaalinen suojelu ja työntekijöiden perusoikeuksien turvaaminen. Nämä kaikki liittyvät tuohon epävarmuuden määritelmään ja näitä asioita on etenkin taloudellisesti epävarmana aikana turvattava. Osa kollegoista mainitsi myöskin sukupuolikysymyksen ja on varmistettava se, että tämä ilmiö ei satu suhteettoman kovasti naisiin. Naiset saattavat kyllä hyötyä työmarkkinoiden joustavoitumisesta, mutta sen ei saa tarkoita sitä, että heillä ei ole perusoikeuksia tai työsuojelua näissä töissä. Viime vuosina joissakin jäsenvaltioissa on ollut paljon esillä kysymys nuorten työntekijöiden suojelusta. Ja monilla työntekijöillä, monilla nuorilla ei ole oikein näköaloja työmarkkinoilla ja heillä on ainoana mahdollisuutena hyvin epävarma ja tilapäisluonteinen työ, ja heille pitäisi sitten pyrkiä tarjoamaan mahdollisuuksia kehittää itseään ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Mutta lopuksi haluaisin ottaa ryhmäni puolesta esille muutaman konkreettisen seikan. Ensinnäkin se, että kun tehdään määritelmiä, niin pitäisi määritellä myös vähimmäistandardit, joita Euroopan tasolla asetetaan tilapäis- ja epävarman työn torjumiselle. Ja tässä ei ole kyse pelkästään työsuojelun vähimmäistandardeista, vaan myös työntekijöiden oikeuksista ja niiden turvaamista. Toiseksi, jos haluamme todella saada aikaan muutoksia, niin tarvitaan lisää investointeja sillä työttömyys kriisiin ja epävarmuuskriisiin työmarkkinoilla voidaan vastata vain saamalla aikaiseksi työpaikkoja EU:ssa. Ja kolmanneksi esimerkiksi Kreikassa on viime aikoina pyritty uudistamaan työmarkkinoiden rakenteita, mutta tässä yhteydessä on muistettava se, että työntekijöiden oikeuksia ei saa horjuttaa. Esimerkiksi oikeutta tehdä työehtosopimuksia ja oikeuksia keskitetty sopimiseen. Tämä on otettava huomioon kaikessa työllisyystoiminnassa täällä meillä ja odotan kyllä innolla keskustelua. Varmasti meillä on mielipideeroja, mutta uskon, että saamme myös hyviä ratkaisuja aikaan. Kiitos. Kiitos Laura Agea. Ei ole täällä, joten edustaja Marttäen saa seuraavan puheenvuoron. Merci, Madame le Kiitos puheenjohtaja. Todellakin on voitu todeta, kuinka työolosuhteet ovat huonontuneet ja kuitenkin epävarmat työsuhteet on räjähtänyt käsiin ja tämä aloite on erittäin hieno. Onnittelen esittelijä, että hän on ryhtynyt käsittelemään tätä suunnattoman suurta ja vaikeata työtä. Jos ajattelemme, että kansallisella tasolla on lisätty työolosuhdetarkastuksia, niin mitään hyviä ehdotuksia oli lisätty tähän tekstiin. Tässä vaan rajoitutaan siihen, että on todettu, kuinka kehitys, kehu, kehitys on huonontunut ja se on väärin ymmärretty, ei kuitenkaan todettu riskiä esitysten muodossa valitettavasti tässä on kyse siitä, että halutaan saada suuri yleisö tajuamaan, mikä on maahanmuuttajien tilanne, mutta ei ole koskaan osoitettu ultraliberaalia mallia, joka Jotta voitaisiin kyseenalaistaa. Hyvä esittelijä, te olette tehneet hyvää tärkeää työtä, mutta minusta tuntuu, että tämä vain on jatkoa teidän hartaille toiveille, jota ei voi toteuttaa ihan yksinkertaisesta syystä, koska te ette sano, että kun työolosuhteet ovat huonontuneet ja, ja epävarmat työsuhteet ovat räjähtäneet käsiin, niin se on tulosta mistä? Se on tulosta politiikasta, jota EU on harjoittanut neljän pilarin toimin hyödykkeiden ihmisten pääoman, pääoma, pääomien liikkuvuuden takaamisella. Ja on taattu, meillä pitäisi olla vapaa liik- vakaa liippuvuus, joustavuus. Meillä on myös uberisointi, joka hyödyntää niin sanotusti riippumattomia työntekijöitä. Te haluatte myös lisätä työntekijöiden liikkuvuutta, te haluatte yleispal- yleisminimipalkan, te haluatte rakenteellisia muutoksia maihin, jotka ovat niin sanotusti EUn köyhimpiä maita, ja nämä ovat todella äh, tiukkoja säästöpoliittisia toimenpiteitä. Tätä politiikkaa on harjoitettu jo vuosien ajan, joka on huonontanut työolosuhteita ja on lisännyt epävarmojen työsuhteiden määrää. Ja silloin asetetaan työntekijät kilpailutilanteeseen toisiaan vastaan, eli köyhät, köyhät maat vastaan rikkaat maat, niin sanotusti köyhät ja rikkaat. Tämä, tämä on, onko tämä meidän valiokuntamme aloite, eikä komission ehdotus Junckerilta itseltään? Se on hyvä, että komissio ei halua hoitaa työolosuhteiden huonontamista ja epävarmojen työsuhteiden suunnattoman määrän lisääntyvää tutkimusta. Hienoa työtä olette tehneet esittelijä, mutta minun kaikki meidän tarkistuksemme ovat sen mukaisia, mistä juuri äsken puhuin. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Kiitos. Kiitos, en ollut tämän valiokunnan jäsen silloin, kun työ aloitettiin, joten tarkastelin tätä tekstiä tuorein silmin. Se voi tietysti olla etuna meidän valiokunnalle, minkä minä olen vielä saanut kompromissitarkistuksia, joten minä nyt perustan ajatukseni tähän alkuperäiseen tekstiin. Pari-kolme ajatusta tulee tästä tekstistä. Ensimmäinen tärkein ajatus, joka sieltä nousi esiin, sanoi sen esittelijälle, onnittelen häntä, mutta pitää mennä vielä paljon pidemmälle. Uskoisin, että pitää määritellä määritellä paremmin. Kun lukee tätä tekstiä, ymmärrä oikein hyvin, mistä oikein puhutaan. Uskoakseni, kun puhutaan epävarmoista työsuhteista, se ei ole perinteistä työtä, ei se ole kyöskään mistään joustavuudesta. Annan esimerkin jos puhutaan epävarmoista työsuhteista, niitä löytyy myös perinteisistä ammateista. Esimerkiksi teollisuudessa on väliaikaisia ja, ja palvelualoilla on lyhyitä työsuhteita, on, on on, eri, on osa-aikaisia työsuhteita myös liike-elämässä ja kaupan piirissä, erityisesti kaupan piirissä. Pitää tietää, mistä puhutaan, eikä se ole vielä ihan selvää tässä tekstissä, kun taas sitten digitalisaatiota ei pidä mieltää synonyymiksi epävarmoille työsuhteille. Digitalisaatio on teknologinen suuren luokan tekijä, se pitää myös mieltää mahdollisuudeksi kehittää työolosuhteita. Voidaan myös käyttää sitä hyödyksi koulutuksessa ja kun määritellään työntekijöiden uusia ammattikuvia. Samanaikaisesti tässä on kyse todella siitä, joka voi <clears throat> vahvistaa miesten tietotaitoa palkansaajien pätevöitymistä. Digitalisaatiota ei saa nähdä kielteisenä asiana. Totta kai, kun puhutaan työ, työterveystarkastuksesta ja työturvallisuustarkastuksesta. Se on tärkeää, mutta meidän pitää vielä tajuta, mitä se hyödyttää. Se voisi hyödyttää ja palvella sitä, miten voidaan taistella epävarmoja työsuhteita vastaan silloin, kun se on kai, silloin kun on kyse laittomasta työstä, eikä saa unohtaa, että me taistelemme myös laittomia, laitonta työ, työvoiman käyttöä vastaan. Nämä työtarkastukset pitää olla koordinoituja, että ne takaavat kelvollisen palkan ja se pitää toteuttaa loogisesti, niin kuin me tarkistuksissa me sanomme, että työmarkkinaosapuolten pitää käydä jatkuvasti vuoropuhelua. Haluaisin myös sanoa, että naisten kysymys, niin kuin se on tullut esille, on välttämätön tuoda se korostetusti esille. Muutama sekunti vielä, jos sopii, haluaisin sanoa Äskeinen puhuja lähti jo että on vähän absurdia lähteä identifioimaan EUta, että se olisi epävarmojen työsuhteiden kehto. Kyllä näin on tapahtunut Yhdysvalloissa paljon enemmän ja Yhdysvallat ei ole EUn jäsen ja EUssa me tiedämme varsin hyvin, että se on tietysti edennyt joissakin maissa täysin laittomasti. Se on edennyt aika paljon yhdistyneissä kuningaskunnissa, joka tänä päivänä valitettavasti on tekemässä lähtöä EUsta. Päinvastoin EUn pitäisi pikkuhiljaa, vaikka tiedän, että se on vaikeaa tehdä konkreettisia ehdotuksia, kun otetaan huomioon toissijaisuusperiaate, jos EU voi antaa meille mahdollisuuden, että voimme paremmin raamittaa epävarmojen työsuhteiden olemassaoloa. Meidän pitäisi pystyä määrittelemään se tarkasti ja se on tuntuva edistysaskel. Olen optimistinen tämä teksti siitä lähtien, kun sitä on asianmukaisesti täydennetty, se on oikeansuuntainen. Thank you. I'll get... Kiitos. Gutierrez Pieto saa seuraavan puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä mietintö on erittäin tärkeä. Siinä määritellään, tai se voi, siinä voidaan määritellä erittäin hyvin ongelmat, joista, jotka ovat tämän päivän aktualiteettia EU-ssa. Viime viikolla ECD esitteli useita mietintöjä ja raportteja jäsenmaistaan, ja monissa niissä puhut yhteisenä nimittäjänä oli se, että köyhyys on lisääntymässä nimenomaan laadukkaiden työpaikkojen puuteiden takia. Laadukkaat työpaikat tarkoittavat kelvollisia palkkoja, työaikoja, jotta voidaan asua ihmisar- elää asua ihmisarvoisesti. Jos puhutaan työllisyydestä, niin se on takuu, ei ainoastaan jota sosiaaliselle mallille EUlle, mutta se on myös takuu sille, että voimme taata ihmisille ihmisarvoisen elämän Mielestäni meidän pitäisi välttämättä tietää ja sanoa tässä mietinnössä, että toki on totta, että talouden kasvu on aika vahvaa kuitenkin koko EU:ssa ja euroalueella myös, ja olemme nyt saaneet takaisin BK-tason aika hyvälle tasolle kriisin jälkeen, mutta vielä kuitenkin kaksi asiaa haluaisin sanoa. Yritysten voitot viime vuonna olivat jo yläpuolella sen, mitä ne olivat ennen kriisiä, mutta palkkojen merkitys vauraudessa on pudonnut kymmenisen pilkku astetta alaspäin. Eli me olemme huonommassa tilanteessa, siis jos ajattelemme äh, palkansaajien vaurauden jakautumista suhteessa yritysten voittoihin. Eli tässä äh, meidän pitää päästä pois tästä kriisistä vähän paremmin, koska se osoittaa, mutta on osoittanut, että voitot keskittyvät ja palkkojen jakautuminen vaurautena ei ole tasa-arvoista. Työllisyyden pitää, työllisyys pitää kytkeä huonoon palkkaustilanteeseen koko EU:ssa, jos me puhumme epävarmoista työsuhteista, jos me puhumme esimerkiksi yhdistyneiden kuningaskuntien työsuhteista tai joistakin, joistakin palkkausjärjestelyistä muissa maissa jotka, ja muista sosiaaliturvajärjestelmistä, jotka eivät ole yhdenverta, yhtäläisiä EU-ssa. Meidän pitää taata, että laki suojelee kaikista heikoimpia ja että asetukset ja säädökset suojelevat kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä on välttämätöntä, että me pystymme takaamaan ihmisarvoisen työn ja ihmisarvoiset työolosuhteet kaikille. Sen takia minä haluaisinkin vaatia sitä, mitä sosialistit me sanomme jo pitkän aikaa. Me tarvitsemme direktiivin, jossa puhutaan oikeudenmukaisista työolosuhteista koko EUlle. Siinä tasa tasapainoiset. Siinä puhuttaisiin myös tästä joustavuudesta. Hello de exigir a los trabajadores. Ostoturvasta, josta on tullut niin yleinen muotisana, koska me haluamme turvata kaikista heikoimpien aseman öö, työ, työ, työolosuhteet. On erittäin tärkeää laatia uudet suhteet, kun, uudet suhteet, kun puhutaan digitalisaatiosta. Meidän täytyy tajuta, että digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kuluttajille uudelle talousmallille ja se luo uusia olosuhteita kaikille, mutta on yksi osa. Meidän täytyy muistaa myös suojella näitä uusia työelämän suhteita, joita syntyy digitalisaation myötä. Meidän täytyy muistaa, että talouskasvua voidaan myös parantaa digitalisaation avulla ja silloin myös vauraus jakautuu tasaisemmin, kun meillä on laadullisempia työpaikkoja. Digitalisaatio digitalisaatio voisi myös lisätä en lisää epävarmoja työsuhteita, mutta jos meillä on hyvä sääntely, hyvät asetukset, niin näin ei käy. On välttämätöntä myös puhua siitä nuorisotyöllisyydestä, koska meidän täytyy saada työttömyys, työttömyysnumerot laskun koko EUn eu alueella, koska me olemme paljon yläpuolella OECDn antamista keskiarvoista. Tällä hetkellä työ, nuorten työolosuhteet ovat paljon huonommat kuin edellisellä sukupolvella. Meillä, heillä on epävarmoja työsuhteita, he ovat ehkä usein TES-sopimusten ulkopuolella, kaikenlaisen työsuojelun ulkopuolella. Tämä nuorten sukupolvi, joka on nyt kytkeytymässä työelämään, siirtymässä työmarkkinoille ja yhteiskunnalliseen elämään, he eivät saa jäädä, he eivät saisi jäädä syrjään. Meidän täytyy saada pystyä takaamaan heille ihmisarvoiset työolosuhteet. Muuten sukupolvien välinen kuilu vain kasvaa. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan näille työllisyyden kautta hyvän koulutuksen kautta kunnollinen työpaikka. Kiitos paljon ja tulemme vielä keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa tästä. Thank you. Uh, adoption. Kiitos. Mietinnön hyväksyminen 25. päivä huhtikuuta valiokunnassa ja äänestyspäivämäärää. Täysistuntoon ei ole vielä määrätty ja Silikiotissa on vielä loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin hyvin lyhyesti kiinnittää huomiota joihinkin kommentteihin. Me olemme täällä nyt työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa Euroopan parlamentissa joten meidän täytyy huomioida se, että todellisuus on muuttunut ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että työpaikat ovat ihmisarvoisia ja säällisiä työntekijöiden kannalta siitä muutoksestakin johtuen. Jotkut täällä eivät halua puuttua tilanteeseen, jotkut eivät halua muuttaa mitään, jotkut ovat sitä mieltä, että että tämä kaikki johtuu vain kriisistä, joka taas johtuu uusliberalistisesta politiikasta. Me haluaisimme vain käsitellä työntekijöiden oikeuksia. Ei lähdetä nyt siihen, miten kilpailukyky ja talous ja kaikki tämä liittyy näihin, vaan meidän täytyy vain varmistaa työntekijöiden oikeudet. Olen samaa mieltä monista asioista, jotka täällä on todettu. Työpaikkojen turvaaminen, digitalisaatio. Digitalisaatio on todellisuutta. Ja siksi meidän pitää toteuttaa lainsäädäntötoimenpiteitä tarvittaessa, jotta voimme turvata työpaikat. Useissa puheenvuoroissa viitattiin myös epätyypillisiin työpaikkoihin suhteisiin ja osa-aikatyöhön. Ongelma on se, miksi tällaisia työsuhteita on olemassa, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa. Ja valiokuntamme puheenjohtaja on sen todennut. Joskus ö, ihmiset pakotetaan osa-aikatyöhön tai sellaisiin työsuhteisiin, tilanteisiin, joissa heidän oikeuksiaan ei varjella. Ja näihin kysymyksiin meidän on vastattava, koska on totta, että näitä tällaisia epätavallisia työpaikkoja on olemassa, mutta meidän täytyy ottaa käyttöön sellaiset välineet, joilla voimme varjella työntekijöiden oikeuksia. On laadittava tietyt määritelmät ja tämän mietinnön välityksellä meidän täytyy osaltamme parantaa olosuhteita unionin tasolla, mutta myös jäsenvaltioiden tasolla, jotta saadaan luotua sellaiset olosuhteet, joissa luodaan työpaikkoja, joissa ihmiset voivat elää ihmisarvoisesti. Kiitos. Kiitos edustaja Silikiotis. Ja tämä oli viimeinen kohta aamupäivän esityslistalla ja tavataan sitten kello kolme tässä samassa salissa iltapäivällä. Silloin alkavat äänestykset. Tervetuloa.